Okay, thank you very much everybody. Welcome. Tervetuloa kaikille talous- ja raha-asiain valiokunnan osuuteen tällä viikolla, parlamentaarisella viikolla, jolloin käsittelemme talouspolitiikan eurooppalaista ohjausjaksoa. On hienoa, että voimme kansallisten parlamenttien kanssa tehdä yhteistyötä. Saamme kuulla teidän panoksenne. Tämä on merkittävä askel siinä, kun ohjausjaksoa tehdään demokraattisemmaksi. Tarkoitus on määritellä yhteisiä poliittisia prioriteetteja. Ne ovat muuttuneet ja ne voivat jatkossakin muuttua entistä enemmän. Euroopan unionin taso näyttäytyy kansallisesti siltä, että se puuttuu kaikkiin yksityiskohtiin. Ohjelmamaissa annetaan yksityiskohtaisia velvoitteita ja ohjeita, ja siinä mennään hyvin lähelle eh, kansallisten viranomaisten toimivaltuuksia. Samanaikaisesti tällä hetkellä tunnustetaan, että on demokraattinen vaje ainakin EU-tason päätöksenteossa. Meillä on hallitusten välisiä sopimuksia, jotka tehdään suljettujen ovien takana. Ja sitten komission suosituksia. Loppujen lopuksi on hyvin vaikeaa tunnistaa, kuka päättää politiikan tavoitteista ja kuka kantaa vastuun niistä. Nyt käymme mielenkiintoista keskustelua. Tämä on meidän osuutemme, kun pyrimme näitä menettelyjä avaamaan ja tekemään demokraattisemmaksi. Dominic Hannigan on Eurooppa-asiain val- valiokunnan puheenjohtaja. Gondram Wolf on Bruegelin johdossa ja Stephen Collignon on Sansanan tutkimuslaitoksessa PISassa johdossa. Nyt hieman on puhujajärjestystä muutettu. Ensin kuuntelemme Guntram Wolfia, sitten Stefan Collignonia ja sitten Dominic Hannigania. Joka kerta kun katson tätä listaa, niin järjestys on muuttunut, mutta olettaisin, että tässä järjestyksessä mennään. Jokaisella on 10 minuuttia aikaa puheenvuorolleen. Ja jos aikaa sitten jää, niin puheenvuoron saatte te. Sääntönä on se, että täytätte puhujakortin aivan samalla tavalla kuin aamupäivälläkin. Pyrimme ottamaan kaksi kansallisen parlamentin edustajaa ja sen jälkeen aina yhden MEPin. Tämä tietysti sitten vaihtelee hieman sen mukaan, kuinka paljon pyyntöjä saamme. Enempää ei tarvinne sanoa. Tervetuloa teille kaikille ja Guntram voit aloittaa aika näkyy tuossa kellossa. Chairwoman, uh, honorable members of the national and the European Arvoisat uh, kuulijat, kiitokset siitä, että kutsuitte minut tänään keskustelemaan demokratiasta ja eurooppalaisesta ohjausjaksosta. Aluksi haluaisin hiukan luonnehtia niitä ongelmia, joita nyt tässä tarkastelemme. Sitten pari minuuttia uh, tämän ratkaisun osalta, jota on nyt rakenneltu ja mitkä ovat tämän ratkaisun rajat, kun ajatellaan legitimiteettiä ja sitä, kuinka taloudellinen koordinaatio, taloudellinen koordinaatio ja politiikka EU:ssa etenevät. Mikä on siis ongelma? No ensimmäinen ongelma lienee se, että meidän on tunnustettava, että tietyt maat, erityisesti ne maat, jotka ovat osa euromaata ja joilla on yhteinen valuutta, ovat tavallaan nyt tällaisia subsuvereineja valtioita. Ja tämä tarkoittaa sitä, että nämä valtiot voivat vain rajallisesti nauttia suvereniteetista monissa kysymyksissä, e, esimerkiksi rahapolitiikassa, tämän tiedämme nyt jo tässä vaiheessa, mutta tämä menee pidemmälle kuin rahapolitiikka. Myös kysymys on myös finanssipolitiikasta tässä on kaksi rajoitetta, jotka ovat siis hyvin selkeästi näkyvissä. Ensinnäkin se raja, jonka asettavat rahoitusmarkkinat valtion velan liikkeelle laskemiseksi. Olemme nähneet tässä kriisissä, että yksittäiset euroalueen jäsenvaltiot ovat kokeneet paineita valtion velkakirjojen liikkeelle laskun osalta ja erityisesti on ollut suurta rajoitusta niiden suveriteista tältä osin sillä tavalla, että he eivät ole voineet päättää siitä, minkä tyyppisen vajeen he haluaisivat maassansa, koska markkinoiden paineet ovat niin korkeat. Tämä on ensimmäinen rajoitus siis. Ja toinen rajoitus, ja tietysti tämähän liittyy siihen, että nämä maat ovat euroalueen jäseniä, euron alueen ulkopuoliset maat omalla rahapolitiikallaan ja viranomaisillaan voivat toimia paljon laaja-alaisemmin tässä velan liikkeelle laskussa. Niin että suvereniteetti valtionvelan liikkeelle laskussa on näissä maissa kadoksissa markkinapaineiden vuoksi. Ja toinen rajoitus sitten johtuu siitä, että jäsenvaltioilla on tietyt perustamissopimuspohjaiset velvoitteet ja nämä ovat olleet hyvin näkyviä erityisesti finanssipolitiikassa, mutta viimemmäksi ne ovat myöskin laajentuneet muuhunkin politiikkaan finanssipolitiikan ulkopuolelle. Ja tämä markkinapaineet ja sopimuspohjaiset velvoitteet luovat rajoituksia näille euroalueen maiden suvereniteeteille. Ja mikä sitten voisi olla vastaus tähän taloudelliseen ongelmaan ja toisaalta tähän legitimiteettiongelmaan, joka siis tästä olosuhteesta nousee. Siirrytään tähän nykyiseen ehdotettuun ratkaisuun. Tehän tiedätte, että meillä on tämä eurooppalainen ohjausjakso. Kysymys on budjettipoliittisesta sopimuksesta. Tästä vai kysytäänkö sitä nyt sitten vakaus- ja koordinointisopimukseksi ja hallintosopimukseksi. En nyt muista ihan tarkkaan, mikä se nimi on, mutta joka tapauksessa kysymys on finanssipoliittisesta sopimuksesta ja kysymys on tietenkään vain finanssipolitiikasta, vaan myöskin talouspolitiikan koordinoinnista. Ja kolmas elementti, jonka otan tässä esille, on Euroopan vakausmekanismi, tämä EVM, ja sehän on hallitusten välinen elin, jonka kapasiteettina, joka, joka pystyy antamaan jäsenvaltioille euroalueella tukea. Ja tällä hetkellähän jäsenvaltiot itse asiassa äh, hoitavat tätä, eivätkä niinkään pankit. Siis äh, mennään yksi askel pidemmälle äh, tai jos mentäisiin yksi askel pidemmälle pankkien pelastamiseksi, se vaatisi jäsenvaltioilta muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön. Ja tämä siis tekisi tästä EVMstä kansainvälistä lainsäädäntöä. No, tämä nykyinen järjestelmähän liittyy siihen, että meillä on perustamissopimus ja suverenit valtiot näiden sopimusten pohjalta ovat sitoutuneet tiettyihin sääntöihin. Ja suoremmin tietystikin päätökset, jotka tehdään ohjausjakson puitteissa, ovat sellaisia päätöksiä, jotka tekee neuvosto. Ja siinähän päätetään liiallisesta ylijäämästä, alijäämästä, mutta tässä on myöskin vaankieliasema, kun ajatellaan makrotaloudellisen liiallisen alijäämän menettelyä ja kaikkia muita makrotaloudellisia politiikkoja, eikä liity finanssipolitiikkaa, niin että tämä on erittäin voimakas ja laajakantoinen poliittinen rakennelma. Legitimiteetti tietystikin sitten liittyy tähän. Ja Euroopan parlamentilla on ollut aika voimakas asevarasto erityisesti tässä asiassa ollut, kun kysymys on ohjausjaksoista. Tietysti perustamisessa on kuitenkin varsin rajallinen tältä osin. Ja nykyisessä perustamissopimuksessa itse asiassa parlamentilla, Euroopan parlamentilla on kenties kaikkein eniten valtaa kuin mitä nyt yleensä ollaan voitu kuvitella. Ja tämä taloudellinen vuoropuhelu, jonka myötä Euroopan parlamentti voi kuulla Euroopan toimielimiä, mutta sillä on myöskin mahdollisuus tässä äh, kutsua tänne kansallisia ministereitä kertomaan asioista ja myöskin olevan tilivelvollisia tätä kautta. Siis legitimiteetti parlamentaarisessa mielessä liittyy tähän, mutta itse asiassa kysymys on myöskin siitä, että ollaan tilivelvollisia. Vähemmän on kysymys siitä, että ollaan ikään kuin jo alkuvaiheessa muovaamassa asioita ennen kuin neuvosto sitten tekee selkeitä päätöksiä. Tässä parlamentti tietysti myöskin haluaa olla mukana vuosittaisessa kasvu selvityksessä, mutta lopullinen päätös kuitenkin tästä todellisesta menettelystä, kun kysymys on vakaus- ja kasvusopimuksesta, on todella neuvoston ja ähm, äh, komission äh, johtamaa toimintaa. Legitimiteettikysymys kuitenkin on itse asiassa koko tämän toiminnan ytimen ja tehokkuuden avain. Ja teille on sinne jaettu tällainen tutkimus, jossa tarkastelimme, missä määrin kansalliset parlamentit ovat olleet mukana tässä ohjausjakso tehtävässä ja huomasimme, että itse asiassa kun suositukset annetaan, niin on aika vähän keskustelua kuitenkin kansallisissa parlamenteissa. Kansalliset parlamentit minun mielestäni eivät ole täysin mukana. No tietysti tämä riippuu jokaisesta maasta. Ja tässä on suuri kirjo kansallisten parlamenttien kesken, mutta eh, heillä ei ole riittävän suurta legitiimiyttä tältä osin kuin voitaisiin kuvitella. Legitimiteetti eh, liittyy tietysti tehokkuuteen myöskin siltä osin, että että ne, joilla on lopullinen päätäntävalta, jotka siis viime kädessä päättävät budjetista ovat kansalliset parlamentit, mutta vain jos nämä parlamentit ovat täysin vakuuttuneita siitä, että niiden toiminta on tehokasta täytäntöönpanoa ajatellen ja että se todella pannaan täytäntöön. Mihin tämä sitten meidät johtaa? Me olemme sellaisessa tilanteessa, jossa me olemme kahden järjestelmän välissä. Ja voin nyt luonnehtia näitä kolmea eri osapuolta, josta ensimmäinen on siis se, mitä tässä tänään toteutamme, siis mahdollisuus, että kansalliset parlamentit tulevat tänne Brysseliin ja ovat mukana, kun päätöksiä täällä tehdään Euroopan tasolla. Siis tämän lähestymistavan etu on varmastikin siinä, että tämä luo keskustelua, tämä kasvattaa kansallisten parlamenttien välistä yhteistyötä myöskin, mutta tässä heikkona kohtana on se, että kansalliset parlamentit ovat tässä vain pienessä roolissa täällä Brysselissä. Tämä tarkoittaa siis sitä, että tänne tulee kolme neljä henkilöä. Heidän täytyy sitten ikään kuin kantaa koko se taakka, että se selvittävät tämän asian kaikille muille parlamentin jäsenille ja miksi nyt tätä asiaa ei toteutettu, miksi tämä taas toteutettu ja näin poispäin. Sitten toinen vaihtoehto oli siis se, että Bryssel lähtee noihin pääkaupunkeihin, jos sanotaan tämä vähän kärjistetysti Jotakin esimerkkejä tästä on jo ollutkin. Muun muassa Mario Draghi kävi Berliinissä ja lähti sinne Frankfurtista ja hän kertoi Bundestagissa. Ja tämä varmastikin on hyvä esimerkki siitä, kuinka EU-toimielin suoraan kertoo kansalliselle parlamentille, miksi tietyt päätökset tehdään ja miksi toisia päätöksiä ei tehdä. Ja tässä pyritään kasvattamaan kansallisen tason tietämystä ja myöskin tietysti legitimiteettiä, demokraattista hyväksyttävyyttä ja oikeutusta, koska näin päätökset tulevat tutummiksi. Ja tässä tietysti myöskin komission jäsenet voivat käydä vierailulla kansallisissa parlamenteissa. Sitten kolmas lähestymistapa on se, ja Stefan varmasti jatkaa tästä vielä, ja se on siis se, että menemme pidemmälle kuin nykyiset perustamissopimukset ja ryhdymme vakavasti miettimään sitä, mitä tarkoittaisi jos meillä olisi tällaiset subsuvereenit kansallisvaltiot, joilla siis ei olisi täyttä suvereniteettia. Ja tässä sitten tämä legitimiteettikysymys astuu kuvan mukaan, koska tietysti hän kansallinen suvereniteetti tässä katoaa. Miten siis tämä legitimiteetti voi muuttua Euroopan tasolla, jotta tällä tavalla voitaisiin taata uuden tyyppistä legitimiteettiä Euroopan tasolla? Ja tämä nykyinen hallitusten välinen lähestymistapa on hyvin rajallinen ja uskon, että meidän täytyy mennä kohti niin sanottua federaalimpaa ratkaisua ja sitten tietysti täytyy miettiä myöskin sitä, kuinka Euroopan tasolla luodaan lisäpäätäntävaltaa ja eh, hyvin eh, tärkeä elementti on tietysti myöskin se, että loppujen lopuksihan euron tulevaisuudesta päätetään myöskin tässä yhteydessä ja mikä on sitten kansallisten parlamenttien eh, demokraattinen oikeutus Tietysti Euroopan parlamentti voi tässä olla ähm, tärkeässä roolissa, mutta ehkä sitten kuitenkin voitaisiin myöskin puhua euroalueen parlamentista. Tässä kaikki. Kiitoksia. Nyt siirrymme suoraan seuraavaan puheenvuoroon. Stefan Collignon. Uh, Sharon, thank you. Kiitos Sharon. Hyvät naiset ja herrat. Kysymys, jota pohditaan, on koskee Meidän täytyy katsoa, miten EU tekee päätöksiä teoriassa. Teoreettisesti tarvitaan sitä, että tarvitaan tietyllä hetkellä päätöksentekijä, joka katsoo, mikä tilanne on. Ja panee alulle tarvittavia toimia, jotka saattavat vaikuttaa myönteisesti tai kielteisesti. Politiikka on sitä, että lainsäätäjälle annetaan tietty kuvaus hänen valitsemistaan toimista. Tarvitaan siis päätöksentekijä ja samoin tarvitaan kuvaus siitä, mitä toimia valitaan. Tämä tietenkin liittyy myös julkiseen puoleen. Tarvitaan oikeutusta päätöksille joka taas tulee päätösten hyväksynnän kautta ja liittyy yleiseen tulosten jakoon. Eli ne, joihin päätökset vaikuttavat, pohtivat sitä mahdollisuutta, miten nämä päätökset vaikuttavat heidän elämäänsä ja tulevaisuuteensa. Ja tällainen oikeutuskysymys menee pidemmälle, kun on kyseessä sellainen tapaus, josta Günther puhui. Ja tässä on pitkälti kyse toimielinten kestävyydestä ja arvokkuudesta. No, kuka tekee päätöksiä EU:ssa? Päätöksentekijöitä ei ole ainoastaan yksi, vaan niitä on useampia, jotka eri prosessien kautta tekevät päätöksiä. Ja tähän liittyy monen tason hallinto, hallinnointi, ja tämä on äärimmäisen monimutkainen prosessi, koska siihen liittyy erilaiset toimet kansallisella ja EUn tasolla, ja pelissä on paljon erilaisia etuja. Kansalliset päätöksentekijät edustavat viime kädessä äänestäjiensä etuja ja heidän legitimiteettinsä todella tulee paikallisista vaalipiireistä. Ja tämä on demokraattisen legitiimiyden perusta. Ja toisaalta eurooppalaiset politiikat kuvailevat toimet. Ne, ne, niitä muodostetaan EUn tasolla niin, että neuvosto ja komissio ovat mukana prosessissa. Ja lopuksi päätöksenteko palaa taas kansalliselle tasolle täytäntöönpanon muodossa. Ja juuri tällä tasolla päätöksenteko vaikuttaa kansalaisiin paikallisella tasolla. Eli periaatteessa hallinnointi EU:ssa on valtioiden tason yläpuolella – eikä selkeästi määriteltyä päätöksentekijää ole. Tähän liittyy kysymys myös siitä, kuka antaa oikeutuksen niille päätöksille, joita EU-tasolla tehdään. Ilman selkeästi määriteltyä päätöksentekotahoa tilivelvollisuus on äärimmäisen vaikeaa. On vaikeaa päätellä, miten tai miksi tietyt päätökset tulevat hyväksytyiksi niiden joukossa, jotka, jo, joihin päätökset kohdistuvat. Ja tällä monen tason hallinnoinnin prosessissa on tärkeää sosiaalinen konsensus, joka taas osaltaan estää tietyn politiikan syntymisen. Ja EUn integraation alkuvaiheessa Nämä ulottuvuudet olivat hyvin tärkeitä. Pohdittiin, miten saadaan aikaan synergiaa, yhteisiä etuja, mittakaava, etuja ja niin edelleen. Ja kaikki nämä olivat argumentteja, joiden perusteella sanottiin, että on etujemme mukaista tehdä enemmän tämän kaltaista toimintaa. Ja kaikkien Hyväksyntä johtui siitä, että tilanne parani kaikkien osalta ja kenenkään tilanne ei oikeastaan heikentynyt. Kuitenkin tällä hetkellä, ja tämä on pitkälti raha yhdentymisen seurausta, Meillä on siis nyt tilanne, jossa on häviäjiä ja voittajia eikä tällainen tilanne, jossa kaikki hyötyvät ole enää mahdollista. Ja puhutaan teoreettisesta korvaavuudesta, eli päätös, jonka minä teen, ja saattaa, tai antaa minulle etua, saattaa taas aiheuttaa haittaa jollekin muulle ja toisinpäin. Ja näin syntyy jakoon liittyvä konflikti tai ristiriitatilanne. tilanne. Ja tämä liittyy eurooppalaiseen julkiseen, julkisiin hyödykkeeseen ja tähän liittyy todella voittajia ja häviäjiä. Ja kysymys kuuluu, miksi häviäjäpuolella olevien pitäisi hyväksyä päätöksiä, jos niistä koituu heille haittaa? Ja poliittisen teorian mukainen vastaus tähän on se, että demokratiassa ihmiset hyväksyvät sen, että he joutuvat häviävään asemaan demokraattisessa päätöksentekoprosessissa, koska on mahdollisuus lähteä muuttamaan päätöksentekoa tulevaisuudessa. Julkisen mielipiteen muutos yleensä johtaa politiikan muutokseen – ja niin kauan kuin järjestelmä on uskottava, niin päätöksenteko saa hyväksynnän. Kuitenkin ongelma, joka on nyt EUlla on se, että euroalueen monentasoisen hallinnoinnin monimutkaisuus estää tai ainakin kaventaa muutoksen mahdollisuutta. Päätökset ja konsensus eivät välttämättä tule kollektiivisesti, vaan Euroopan unionin neuvostosta. Ja käydään kansallisen tason poliittista keskustelua ei välttämättä aina eu tason keskustelua. jos katsotte legitimiteetti tämän takana, niin oikeastaan kansalliset vaalit ovat tällaisia sivuvaaleja. Ne muuttavat kyllä kansallisia hallituksia, mutta meillä ei ole koskaan sellaisia vaaleja, joissa todella tehdään Euroopan tasoisia päätöksiä, joissa Euroopan kansalaiset, joihin nämä päätökset vaikuttavat, ottaisivat vaaleissa asian kantaa. Kun ja tähän liittyy riski legitimiteetin vähenemisestä. Ja tämä on nyt EU-kriisin ytimessä. Se on selvästi nähtävillä. Ihmiset eivät enää usko pystyvänsä muuttamaan politiikkoja valitsemalla tietyn hallituksen kansallisesti. Ja näin he hylkäävät koko järjestelmän sellaisenaan. Mitä politiikan teossa sitten voidaan tehdä paremmin? Ensinnäkin pitää pohtia sitä, onko poliittisia vaihtoehtoja. Euroopassa hallitsee la pensée unique, kuten Felipe González sanoi 90-luvulla. Eli että meillä ei ole vaihtoehtoa muuhun kuin siihen, että tehdään oikea päätös. Kaikista muusta rangaistaan. Ja tämä johtaa siihen, tai tämä vaikuttaa päätöksentekoon EUn tasolla. Ja tällainen ajattelutapa ei ota huomioon seurauksia, joita politiikalla on. Ovatko kaikki toimemme oikeutettuja? Näyttää siltä, että useammin kuin, tai edessä useammin näin ei ole. Ja kielteiset päätökset vaikuttavat tiettyihin alue- alueisiin enemmän kuin toisiin. On poliitikkoja, jotka ovat laatineet vaihtoehtoisia politiikkoja, missä he tulevat edustettuiksi. Puhutaan säästötoimenpiteistä versus kasvu. Ja on konsensusta tiettyihin sääntöihin, mutta kuka poliittisesti voi viedä eteenpäin tällaista viestiä. No, jos joku siihen pystyy, niin jäsenvaltiot. Ja siksi nämä päätökset tehdään kansallisella tasolla ja tämä johtaa mahdolliseen ristiriitaan EU-tasoisiin tasoisien päätöks, päätöksen kanssa. On tiettyjä päätöksiä, jotka aiheuttavat haittoja kaikille tahoille EU:ssa. Valtaisia haittoja kansalaisille EU:ssa ja myös muille. Ja tällaiset päätökset ovat epäjohdonmukaisia. Sanoisin, että tämä sama ristiriita koskee myös ohjausjaksoa. Jos todella tehdään talousarviopäätöksiä kansallisessa parlamentissa, silloin on vastuussa omalle vaalipiirilleen ja omille äänestäjilleen, eivätkä seuraukset välttämättä ole johdonmukaisia EUn päätösten kanssa. Ja siksi uskonkin, että tällainen järjestelmä ei ole kestävä. Ja yhdistynyt kuningaskunta oikeastaan käsitteleekin tätä aihetta juuri tällä hetkellä. Sitten toissijaisuusperiaate. Sen mukaan poliittiset päätökset pitää tehdä mahdollisimman hajautetusti sillä ehdolla, että niitä pystytään toteuttamaan tehokkaasti. Mutta mikä on tehokasta? Siihen tarvitaan tietyt kriteerit. Ja sanoisin, että tärkeä kriteeri tähän liittyen on se, kenen politiikat vaikuttavat, ketkä saavat poliittista hyötyä tai ken, koituu haittaa tietyistä poliittisista toimista koska usein politiikka vaikuttaa ulkoisesti tai sen vaalipiirin ulkopuolella, jossa päätös tehdään. Ja tätä voidaan tarkastella eurooppalaisena julkisena hyödykkeenä, hyödykkeenä jonka jokainen eurooppalainen omistaa. Ja tämä teoria voi auttaa meitä löytämään ratkaisun asiaan. Jos toissijaisuus tarkoittaa hajauttamista, sitä, että päätökset tehdään lähellä paikallista tasoa, niin silloin todennäköisyys siitä, että vaikutukset oman vaalipiirin ulkopuolella lisääntyvät. Tarvitaan tehokasta ja legitiimiä eri tasoisten hyödykkeiden hallinnointia EU-ssa ja paikallisella tasolla. Tähän toissijaisuusperiaate voi tarjota vastauksen. Tehokas hallinnointi tarkoittaa sitä, että minimoidaan poliittiset ulkoiset vaikutukset alhaalta ylös. Tämä on nähty esimerkiksi Kreikan kriisin kohdalla. Päätökset Kreikassa ovat vaikuttaneet kaikkiin meidän täytyy siis hajauttaa päätöksentekoa eurooppalaisten hyödykkeiden osalta päätösten, jotka vaikuttavat kaikkiin eurooppalaisiin. Mutta mitä tähän sitten tarvitaan? Tämä on oikeastaan kaiken sen filosofian vastaista, miksi te täällä salissa istutte. Eli pitää erottaa toisistaan kompetenssi EU-tasolla ja kansallisella tasolla, eikä sotkea niitä keskenään. Olen aivan pian valmis. Kansalaisille täytyy antaa mahdollisuus valita. Tarvitaan Euroopan tason vaalit, eikä tällaista sekoitusta kansallisen ja EU-tason välillä. Ja argumentti tämän puolesta on se, että eurooppalaiset hyödykkeet ovat kriteerion kautta päätöksiä tehdään ja ihmiset voivat ilmaista omistajuutta ja äänestää. Kutsun tätä eurooppalaiseksi res publicaksi. Tässä puhuttaisiin eurooppalaisesta tasavallasta, eli arvioidaan näiden julkishyödykkeiden ulkoinen ulottuvuus. Kansalaisille annetaan mahdollisuus valita tätä mahdollisuutta ei anneta hallituksille. Minä kutsun tätä siis eurooppalaiseksi tasavallaksi. Vive la République Européenne! Way as well, and I didn't uh, clamp down on you enough. En keskeyttänyt teitä aikaisemmin. Nyt puheenvuoron saa Dominic Hannigan. Ja luonnollisesti teillä on erityisrooli, kun Irlanti on nyt valtion asemassa. Olkaa hyvä. Puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulla on suuri ilo osallistua keskusteluun tässä parlamentin välisessä kokouksessa. Kiitos kutsusta. Euroopan parlamentin aloite on hyvä järjestää tällainen parlamentaarinen viikko. Tämän aamun keskustelu osoitti, että hedelmällinen keskustelu on tulossa myös nyt iltapäivällä. Keskeinen kysymys tässä kokouksessa on, kuka määrittelee polun Euroopan elpymiselle, mistä löytyy legitimiteetti ja johto, talouden ohjaus- ja hallintojärjestelmään. Miten varmistamme sen, että tämä legitimiteetti laajenee, kun etenemme kohti syvempää integraatiota? Näistä kysymyksistä on jo keskustelu aloitettu. Näkemykset ovat hyvinkin eriäväisiä. Nyt keskusteluja käydään ja se sinällään on merkittävää ja herättää toiveita siitä, että asiat etenevät oikeaan suuntaan. On todettava, että tämä on kolmas foorumi viikon aikana, johon minulla on ollut mahdollisuus osallistua ja, ja käydä keskustelua kollegoiden kanssa. Olen ollut epävirallisessa ministerikokouksessa, Eurooppa-asian ministerikokouksessa viime maanantaina ja eilen. Olin Kousakin johtajien kokouksessa puhetta johtamassa. Sefcovic oli siellä paikalla ja totta kai Irlanti oli tässä puheenjohtajan roolissa. Näissä kokouksissa ja muissakin kokouksissa keskeistä on se, että on todellisia huolia, jotka liittyvät hallitusten väliseen luonteeseen. Me tarvitsemme parlamentaarista valvontaa. Tähän kysymykseen on puututtava. Me tarvitsemme parlamenttia Euroopan tasolla, kansallisella tasolla niin, että niillä on täydentävä rooli olen nyt kuvailemassa kansallisen parlamentin näkökulmaa. En pyri puhumaan kaikkien kansallisten parlamenttien nimissä. Minä en suinkaan ole yksin näkemyksineni, kun totean, että kaiken kaiken kansalliset parlamentit eivät ole olleet riittävällä tavalla mukana talouden alan hallinnon muutoksissa viime aikoina. Tästä esimerkki omassa maassani perustuslaillisten vaatimusten takia meidän on pidettävä kansanäänestys aina silloin, kun suvereniteettia siirretään. Meillä oli kansanäänestys finanssipoliittisesta sopimuksesta. Tätä käsiteltiin laajasti mediassa. Meillä oli yhteiskunnan eri osilta ja kautta Eurooppaa puhujan mukana kampanjoimassa tämän asian yhteydessä. Myös Sharon Bowles oli mukana kampanjoimassa kun keskustelimme finanssipoliittisesta sopimuksesta. Me kaikki tiedämme, että finanssipoliittinen sopimus oli oikeastaan toistoa sille, mistä oli jo aiemmin sopittu, sovittu äh, Sixpackin yhteydessä. Keskustelusta kävi ilmi se, että ne toimet, jotka olivat mukana finanssipoliittisessa sopimuksessa, olivat jo itse asiassa voimassa. kaikkea, mitä talouden hallintajärjestelmässä ja päätöksissä oli mukana, ei oltu vielä pystytty täysin sulattelemaan kansallisesti. Sixpack oli tullut voimaan, vaikkakaan seurauksista kansallisista parlamenteissa ei oltu, ollut juurikaan keskusteltu. Tämä kansanäänestyskeskustelu oli sellainen, että ihmiset silloin ymmärsivät näiden muutosten merkityksen. Keskustelu finanssipoliittisesta sopimuksesta auttoi Irlannissa herättämään tietoisuutta ja kansalliset parlamentit tulivat yhä tietoisemmaksi näistä kysymyksistä. Niin kuin tiedätte, Irlanti on ohjelmamaa ja taloustilanteeseen sisäisesti keskitetään paljon huomiota. Me todella ponnistelemme kovasti, jotta pääsemme ulos tästä pelastusohjelmasta ja olemme vuoden loppuun mennessä hyvällä tiellä. Me onnistumme tässä vain sitä kautta, että kansalliset parlamentaarikot ja kansalaiset ymmärtävät ja hyväksyvät tämän tietämystä, ymmärtämystä ja tukea voidaan lisätä sitä kautta, että hallitukset ovat tilivelvollisia niistä päätöksistä, joita tehdään Euroopan tasolla. On varmistettava, että ääni ja kansalaisten ääni kuuluu Euroopan unionissa. Tämä keskustelun aloitus todellisesta talous- ja rahapoliittisesta unionista on tervetullut. Ja tämän hetkiset suunnitelmat, komission suunnitelma, etenemissuunnitelma, Van Rompuyn paperi ja neuvoston päätelmät viime kuukaudelta, kaikki ovat tervetulleita keskustelun avauksia. Parlamenttien vastuulle jää viime kädessä antaa vastauksia näihin kysymyksiin. Henkilökohtaisesti uskon, että konkreettisten ehdotusten puute joulukuussa oli pettymys jossain määrin. Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien mukana olo ohjausjaksossa tarvitsee vahvistusta ja talouspolitiikan vuoropuhelua täytyy kehittää. Olemme jo kuulleet erilaisia vaihtoehtoja siitä, miten voimme varmistaa, että saamme tehostettua vuoropuhelua. Tämänpäiväinen kokous kansalliset parlamentin edustajat tulevat tänne Brysseliin, se on yksi myönteinen askel tässä prosessissa. Komission jäsen Sefcovicin kommentit eilen eh, Dublinissa olivat rohkaisevia. Hän totesi, että täytyy olla enemmän vuorovaikutusta myös komissiolta parlamenttien, kansallisten parlamenttien suuntaan. Tämä kaikki on kovin myönteistä. Täytyisi myös ottaa kansalliset parlamentit eh, paremmin huomioon eh, kansainvälisellä tasolla. Kollegani Tanskasta hiljan järjesti kokouksen Kööpenhaminassa ja siinä keskusteltiin kansallisesta ohjausjaksosta ja etenemissuunnitelmasta, miten kansalliset parlamentit saataisiin paremmin mukaan. 12 jäsenvaltiosta oli edustaja tuossa kokouksessa. Viime viikolla oma valiokuntani sai vieraita Saksan Bundestagista ensi viikolla. Ruotsin kollegat tulevat vieraaksemme. Ja nämä suorat keskustelut kahdenvälisesti ovat hyödyllisiä. Tällaiset kahden maan väliset sitoumukset mahdollistavat äh, sen, että parlamentaarikot oppivat toinen toiseltaan ja voimme varmistaa, että opimme erilaisista tavoista varmistaa äh, demokraattinen valvonta ja tilivelvollisuus. Jokaisessa maassa tarvitaan varmasti tällaista syventämistä. Kyprok hallituksen huhtikuun kokous varmasti johtaa siihen, että kuulemme myös konkreettisista ehdotuksista sen suhteen, miten paremmin teemme yhteistyötä. Parlamenttien välinen yhteistyö ei ole koskaan ollut näin tärkeää kuin tällä hetkellä. Valtavia muutoksia talouden ohjaus- ja hallintajärjestelmässä on tulossa lähivuosina ja on jo tapahtunutkin pankkiunioni, niin sanottu two-pack-ehdotukset jos nämä sitten onnistuneesti täytäntöön pannaan, niin täytyy, tehdä varma, äh, täytyy varmistaa se, että huomioidaan myös kansallisten parlamenttien asiantuntijuus. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä komission ja neuvoston kanssa. On tärkeää, että meillä on oikeanlaiset rakenteet olemassa. Tähän haasteeseen on puututtava. Minun tarkoitukseni Kosakin johdossa Irlannin puheenjohtajakaudella on viedä näitä keskusteluja eteenpäin parlamentaarisesta näkökulmasta tässä foorumissa. Eilisessä Kosakin kokouksessa Dublinissa sovimme, että seuraavassa kesäkuun Kosakin kokouksessa käsittelemme raporttia huhtikuun Kyproksen kokouksesta. Ja sitten kesäkuuhun mennessä oletamme, että tämä keskustelu kehittyy. Ja varmasti tämän iltapäivän puheenvuorot edesauttavat keskustelua. Kiitos. Thank you very much. Uh, Kiitoksia. Nyt Käymme näkemysten vaihtoa. Minulla on täällä jo aika monta puhuja pyyntöä. Ne ovat kaikki kansallisten parlamenttien edustajilta. Tämäkin täytyy täyttää. Ei voi vain huiskutella lappua, vaan täytyy olla organisoitu ja täyttää pyyntö. Nyt ensin Ranskan senaatin edustaja, koska kortti oli täällä ensimmäisenä, Marc François. Merci, madame la Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin puhua ja yhtyä äskeisiin puhujiin, jotka ovat sitä mieltä, että tämä ohjausjakso on tuonut tilaa keskustelulle ja että todella tarvitsemme, tarvitsemme tätä jatkuvaa keskustelua kansallisten ja parlamentin välillä. Tässä on ollut todellisia edistymisaskeleita ja kansallisten parlamenttien pitää tarttua nyt tähän tilaisuuteen, jota niille tarjotaan. Ja ymmärtääkseni komission puolelta oli todella ilmaistu halukkuutta myöskin tulla puhumaan tänne kansallisten parlamenttien eteen. Toivon mukaan tämä ilmaistu halukkuus toteutuu myöskin jokaisessa maassa riittävällä tavalla. Haluaisin tässä yhteydessä reagoida erityisesti herra Colignonin esitykseen. Ja tässä oli kysymys tästä legitimiteetistä, oikeutuksesta ja siitä, että tällä hetkellä eri maiden vaalit tuntuvat olevan väliaikaisia vaaleja, osittaisia vaaleja, jotka eivät kuitenkaan lopullisesti muuta tätä yhteistä ajattelutapaa. Ja näin ollen Eurooppa sitten vyöryy ja jatkaa tätä kulkuaan näiden väliaikaisten vaalien, joilla ei ole mitään merkitystä. Äh, kautta. Mielestäni tämä on varmasti aivan oikea päätelmä, jos ajatellaan erityisesti sitä, mitä tapahtui 2012 keväällä. Kysymys oli siitä, kuinka uudella tavalla nyt alettiin ymmärtää kasvun käsitettä ja sitä, että Eurooppa tarvitsee lisää, lisää dynamiikkaa kasvuun, kun François Hollande valittiin Ranskan presidentiksi. Hän toivoi, että Eurooppa enemmän käsittelisi tätä asiaa ja mielestäni nämä kansalliset vaalit veivät kuitenkin eteenpäin asiaa ehkä vaatimattomalla tavalla, mutta kuitenkin edistivät tätä eurooppalaista yhteistä ajattelutapaa kasvun osalta. Jokaiset kansalliset vaalit ovat kuitenkin, niillä on tietty roolinsa, siis tarkoittaa tarkoittaen sitä, että ajankohtaisiin aiheisiin puututaan varmastikin paljon lähemmin, koska ne ovat ajankohtaisia aiheita ja ne vaikuttavat vaaleihin kussakin jäsenvaltiossa. Näin ollen vaikka tämä yhteinen ajattelutapa voi tietysti kehittyä, niin on selvää, että Euroopan unionin reaktiokyky on hyvin tärkeää, koska asiat etenevät todella nopeasti maailmassa tällä hetkellä. Ja on hyvin tärkeää, että reagoidaan nopeasti sen suhteen, mihin toimiin täytyy ryhtyä. Erityisesti rahoitusalan sääntelyn osalta tämä pätee, samoin myöskin EUn budjetin osalta. Näissä olosuhteissa kuinka siis voitaisiin oikeuttaa tämä tarpeellinen kyky toimia nopeasti ja kuinka myöskin ne voitaisiin oikeuttaa demokraattisesti kaikki nämä toimet, koska onhan pidettävä mielessä myöskin se, että kuten tässä juuri sanottiin, on tiettyjä monimutkaisia asioita, jotka rajoittavat tätä toimintakenttää. Ainoa tapa e- edetä on varmasti kasvattaa kansallisten parlamenttien toimintakykyä. Tällä hetkellä hän on jo tiettyjä viiveitä, jotka saattavat entisestään kärjistää, kärjistyä. Ja minusta tuntuu siltä, että Euroopan komissio on ilmaissut tämän halukkuutensa, mutta että meidän kansallisten parlamenttien täytyy nyt sitten tarttua tähän meille ojennettuun käteen ja näin ollen maitaan meidän täytyy tätä demokraattista valvontaa harjoittaa näiden päätösten suhteen, joita sitten ajan myötä tehdään. Kiitos. Thank you very much. Uh, Kiitos. Seuraavana Saksan Bundestagista Joachim Spatt. Hän on EU-asian valiokunnasta. Hyvät kollegat, Halusin antaa vastauksen herra Wolfille, Vivla Republic Europeen. Olisin mielelläni kanssanne yhtä mieltä, mutta en tiedä, kuinka monet kansalaiset todella antavat tukensa tälle lausahdukselle. Ja siksi uskonkin, että tällä hetkellä emme onnistu siinä, että todella voimme siirtää suvereniteettia, talous, politiikassa kansalliselta tasolta EU, EUn tasolle. Uskoakseni seuraavana askeleena EUn pitää toimia niin, että meillä on luotettavaa yhteistyötä jäsenvaltioiden keskellä, kesken niin, että komissiosta valvoo ja toimii myös muuten kuin Maastrichtin sopimuksessa. Muuten syntyy sellainen luottamus tilanne, että varsinainen suvereniteetin siirtäminen ei tule onnistumaan. Ja tämä EUn ohjausjakso tiettynä vertaispaineena tai mahdollisuuden muutokseen on olemassa siihen, että jäsenvaltiot todella voivat tehdä oikeanlaista yhteistyötä keskenään. Tähän liittyy tietty looginen konflikti, kuten sanottiin, mutta tällä hetkellä emme voi toimia pelkästään monintasoisen hallinnon, hallinnoinnin kautta. Me halusimme Saksassa tämän yhteisömenetelmän ja finanssipoliittisen sopimuksen, mutta kaksi jäsenvaltiota sitä ei halunnut. No, tarkoittaako tämä sitä, että mitä ne pitäisi sitten tehdä? No, me, mielestämme tämä valtioiden välinen ratkaisu johtaa myöhemmässä vaiheessa varmasti laajempaan ratkaisun. Poliittinen ongelma on se, että valitettavasti ei ole olemassa eurooppalaista poliittista julkista tahoa, toisin kuin kansallisella tasolla on, jossa poliittista diskurssia käydään. Ja jos olette osallistunut vaaleihin, niin tiedätte, että Euroopan vaalitkin käsittelevät usein enemmän kansallisia teemoja kuin eurooppalaisia. Tämä on valitettavaa mutta tämä on asia, jota meidän edelleen on työstettävä. Meidän pitää noudattaa monenvälisiä sopimusehtoja ja toimia ohjausjakson kautta. Ja tässä täytyy toimia niin, että mukana ovat Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit niin, että saadaan aikaan myös pysyvämpiä välineitä. Um, Kiitos. Suunnittelemme nyt käsiteltävät asiat ja sitten Banilla on mahdollisuus käyttää vielä puheenvuorot lopuksi. Nyt kolme puheenvuoroa peräkkäin, eli Ranskaan, Eurooppa-asian valiokunnasta edustaja Grösch. Merci, madame la, la... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aluksi kiittää puheenvuoron jo pitäneitä siitä, että ovat mielenkiintoisella tavalla esitelleet aiheet ja kysymykset. Meillä on uusi tilanne edessämme, hyvinkin uusi. Kyseessä on jonkinlainen paradigman muutos oikeastaan, aikakauden muutos, jossa olemme mukana. On hyväksytty järjestelmiä, jonka kautta sitten puututaan myös kansallisiin budjetteihin. Meillä on ohjausjakso Euroopassa, budjettipoliittinen sopimus ja niin sanottu two-pack, josta keskustellaan. Komissio rahoituslakien kautta voi sitten antaa oman näkemyksensä niistä hankkeista, joita tässä ehdotetaan. Eli todellakin kyseessä on suuri muutos. Minulla on se tunne, että tässä kriisin yhteydessä suverenia on siirretty tavalla, jota ei ole poliittisesti täysin voitu vielä omaksua, josta kuitenkin on tulossa realiteetti. Kansallisten parlamenttien jäsenet ovat siinä tilanteessa, että heidän täytyy täytäntöön panna suuntaviivoja ja päätöksiä, jotka on tehty muualla. Tämä on todellisuus. Nämä päätökset eivät koske pelkästään budjettia. Kun katsomme komission asiakirjoja, esimerkiksi näitä vuosittaisia kasvuselvityksiä tai suuntaviivoja ja suosituksia, joita ehdotetaan jokaiselle jäsenvaltiolle – Varsinaisesti nämä asiakirjathan kattavat koko talouspolitiikan ja sosiaalipolitiikan kentän. Kyseessä ovat eläkejärjestelmät, työlainsäädäntö, todellakin laaja kirjo politiikan aloja. Kyse ei ole pelkästään tietystä indikaattorista, joka liittyy budjettiin alijäämään. Tässä mennään paljon pidemmälle. Näin ollen me todella olemme muutoksen edessä ja minusta meidän täytyy nimenomaan pohtia demokraattista oikeutusta. Oikeastaan on kaksi toimia, jotka tekevät päätökset ja jotka toimivat niin, että Eh, niillä on omanlaisensa muoto, eli kyseessä ovat komissio ja neuvosto. Budjettikysymyksissä eh, tietysti täytyy huomioida Euroopan parlamentti ja sitten neuvosto on sellainen, että toki hallituksilla on vastuu suhteessa kansalliseen parlamenttiin, mutta silloin kun neuvosto kokoontuu, niin jos siellä joku jäsenvaltio yhteisestä kurista haluaa lipsua, niin se ei voi enää näin tehdä. Tätä demokraattista kysymystä on siis pohdittava. Herra Wolfin ehdotukset olivat hyvin mielenkiintoisia. Hän ei kehitellyt tässä tätä kolmatta viimeisintä ehdotusta. Minusta pitäisi pohtia paljon syvällisempää muutosta instituutioissamme. Päätän puheenvuoron aivan pian. Haluaisin kuulla herra Wolfilta vastauksen seuraavaan kysymykseen. Federalistisessa järjestelmässä instituutiot, federalistiset, federaalit instituutiot valvovat federaalisia instituutioita. Nyt kuitenkin meillä on kansallisia ja paikallisia instituutioita, jotka ovat tässä valvontaroolissa kansallisesti. E, ei esimerkiksi liittovaltion tasolla valvota sitten Kalifornian budjettia. Totta kai elimet ovat hieman erilaisia kuin puhtaasti federaaliset toimielimet, mutta tässä mennään pidemmällekin kuin pelkästään kansallisiin toimielimiin ja parlamentteihin. No niin, sitten asetteen Euroopan parlamentin jäsen Anna Podimatta, olkaa hyvä. Ευχαριστώ πολύ. Kiitos. Puhun kreikkaa. Tämä oli poikkeuksellisen kiinnostava keskustelu, äh, mitä olemme tähän mennessä käyneet, ja haluaisin korostaa sitä, että minä tulen Kreikasta, minä olen parlamentin jäsen ja olen siis elävä esimerkki Kreikan äh, tragediasta, johon herra Kolinjoon viittasi. Sitten herra Wolf sanoi, että, ja aivan oikein, että päätöksentekoprosessi Euroopan tasolla – kriisin lopettamiseksi on määritelty markkinapaineen kautta ja että tietysti myöskin perustamissopimukset aiheuttavat tiettyjä rajoituksia. Mitä tämä sitten tarkoittaa objektiivisesti? No sitä, että tilanteessa olemme joutuneet valitsemaan toisaalta nopeuden ja toisaalta demokratian välistä. Ja joissain jäsenvaltiossa mukaan lukien omassa, niin Kreikassa, eikä pelkästään vain Kreikassa itse asiassa, meidän on pitänyt päättää päätösten täytäntöönpanon ja toisaalta konkurssin välillä – näiden ulkoisten tekijöiden lisäksi, jotka myöskin ovat olleet olemassa, kun nämä kreikkapäätökset tehtiin, on olemassa myöskin sisäisiä tekijöitä, koska monissa jäsenvaltioissahan kansallisella tasolla kriisin sydämessä kansallisten parlamenttien rooli Eh, ikään kuin haittui pois kokonaan. Ja tämä sitten taas osaltaan on sidoksissa tähän sosiaalisiin, näihin sosiaalisiin ohjelmien, ohjelmien sosiaalisiin aspekteihin ja puoliin. Ja nämä sosiaaliset kysymykset ovat tulleet entistä merkityksettömimmiksi. Ja tämä on vienyt itse asiassa pohjaa koko politiikalta ja luonut tällaisen noidankehän. Euroopan eurooppalainen ohjausjakso voi varmasti auttaa, mutta emmekö tässä nyt ole puhumassa asioiden pelastamisesta ja siitä, että ainoa keino tehdä se oikein on käyttää eurooppalaista demokratiaa. Meidän nyky parlamentaarinen mallimme on jotakin sellaista, joka on täysin yhteensopivaa globalisaation kanssa vai pitäisikö meidän sitten miettiä perin pohjin sitä, minkälaisia meidän parlamentaariset järjestelmämme ovat, koska ne pohjaavat kansallisvaltioille kaiken kaikkiaan. Ja ihan suoraan sanottuna, kun kysymys on globalisaatiosta, niin on varmasti hyvin vaikeata kansallisvaltioiden rakenteille vastustaa tätä tilannetta, jossa ne nyt ovat. Thank you, and now from... Kiitos. Nyt Liettuasta. Emitatis. Ačiū gerbiamą posėdžio e, pirmininkaujantį. Jeigu būtų galima mano kalba antroji daly. Kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja. Haluaisin osallistua tähän keskusteluun, jota oikeastaan käydään vasta myöhemmin, eli en vielä. Hyvä puheenjohtaja. Otin nämä puheenvuorot siihen järjestykseen, jossa pyynnöt esitettiin. Jos muutoin toimimme, niin voi olla, että on sekannus edessä. Van der Linden. mevrouw de voorzitter. Kiitoksia, puheenjohtaja. Suurin ongelma piilee siinä, että emme ole yhtä mieltä siitä, minkälaista Eurooppaa toivomme. On maita, jotka pitävät Eurooppaa vapaakauppa alueena – josta voi poimia rusinat pullasta. Mutta ei meillä voi olla tällaista 27 äh, ruokalistan Eurooppaa. Ja on tärkeää, että Eurooppa osoittaa menestyksiä, koska sitä kansalaiset toivovat ja haluavat nähdä. meillä ei saa olla epäavoimia päätöksentekoprosesseja. Ja haluaisin puhua vielä tehostetusta yhteistyöstä euroalueella. Se voi toimia integraation moottorina ja olla mielenkiintoisia niille maille, jotka eivät vielä kuulu euroalueeseen. Näin ne voivat ponnistella sen puolesta, että voivat mahdollisesti myöhemmin päästä mukaan. Ja sitten valinnan mahdollisuus ja päätöksenteko aina vapaa. Valinta ei ole mahdollista. Ei voi olla hyväksymättä yhteisiä pelisääntöjä, kuten jalkapallossa, eli säännöstä pitää pitää kiinni. Ja tämä pätee myös kansallisiin parlamentteihin – Onneksi kansalliset parlamentit voivat olla entistä enemmän keskustelemassa näistä asioista ja hoitavat osaltaan Eurooppa-asioita. Euroopan pitää päästä eteenpäin päätöksen teossa. Mielestäni Van Rompäyn suunnitelma on erittäin hyvä. Se antaa oikea suuntaa tulevaisuudelle. Jos teemme oikeanlaisia päätöksiä, silloin voimme myös vakuuttaa kansalaiset toimistamme. Meidän pitää vakuuttaa kansalaiset siitä, että voimme tehdä heidän tulevaisuudestaan paremman. Ja täällä puhuttiin suvereniteetista. Tällä hetkellä jäsenvaltiolla on vielä paljon toimivaltaa, ja siksi on hyvä, että yhteistyö kansallisen kansallisten ja Euroopan parlamentin välillä otetaan vakavasti. Tämä osoittaa, että se on mahdollista ja se taas tuo mukanaan luottamusta kansallisissa parlamenteissa ja sitä kautta kansallisten parlamenttien jäsenet lähtevät ehkä edistämään Euroopan asioita entistä ponnekkaammin. Ja sitten vielä omasta maastani. Toimin tällä hetkellä senaatissa omassa maassani, joka harjoittaa tietynlaista kuulemista parlamentin kanssa. Parlamentin päätökset tarvitsevat taakse senaatin tuen ja olen jo pitkään vaatinut tiettyä avoimuutta, esimerkiksi juuri budjettipolitiikan sama tarvitaan Euroopassa. Thank you very much. Um... Kiitos. Nyt yhdistyneeseen kuningaskuntaan House of Lords, Linda Parison. Uh, Madam uh, Chairman, um, for 14 years... Puheenjohtaja, 14 vuoden ajan olen ollut kansallisen parlamentin, Westminsterin parlamentin jäsen. Me osoitimme entisinä aikoina vastuuta niin, että järjestimme EMIin Lanfalissin kuulemisen. Muistan sen päivän, kun hänet valittiin tehtäväänsä. Silloin annoin lehdistötiedotteen ja totesin, että Eurooppa on valinnut tämän uuden pankkijohtajan ja kukaan ei pannut tätä ollenkaan merkille. Nyt asiat ovat kuitenkin muuttuneet. Euroopan parlamentilla on uutta vastuuta ja me kansalliset parlamentit joudumme valmistautumaan tuleviin haasteisiin. Olen iloinen kuullessani, että Bundestag on kuullut Mario Draghia, kun pankkiunioni raporttia laadimme, niin me kuulimme videoyhteyden kautta Mario Draakin äh, äh, apulaista tai äh, sijaista. Näin me voimme kantaa vastuun valinnoista, kun kyse on henkilöistä, jotka todella ovat vastuuasemassa EU:ssa. House of Lordsissa on budjettikuriseminaari. Tämäkin on yksi esimerkki siitä, miten on muututtava, jotta voimme huomioida nykyajan olosuhteet. Kun meillä on uudet puitteet, meillä on Jim Boswell äh, House of Lordsin erikoisvaliokunnassa ja hän on korostanut sitä, että kansallisten parlamenttien pitäisi päättää siitä formatista, siitä muodosta, joita käytetään kuulemisessa. Täytyisi pohtia erilaisia tapoja kosakin lisäksi, miten kansalliset parlamentit voisivat viestiä keskenään, keskustella, käyttää kenties videokonferenssijärjestelyjä, joita me olemme tehokkaasti hyödyntäneet Konstantialin yhteydessä. Kenties herra Wolf voisi vielä laajentaa äh, pohdintojaan euroalueen osalta, kun kyse on valvonnassa. Ongelmia on voitu ylittää joulukuun 18. päivän päätösten osalta, miksei tässäkin tapauksessa. Hänikanilta haluaisin hieman kuulla vielä lisää siitä, miten tuossa huhtikuun tulevassa kokouksessa valmistellaan sellaisia päätöksiä, joissa heijastuisi myös se henki, josta tänään on keskusteltu. Kansallisten parlamenttien pitäisi kantaa vastuu ja oma roolinsa yhdessä Euroopan parlamentin rinnalla niin, että todella valvonta säilyy kaikesta siitä, mitä tehdään meidän nimissämme Euroopan tasolla. Kiitos. Nyt joudun olemaan hieman nenäkäs ja toteamaan, että 18. joulukuuta neuvosto teki päätöksiään. Kysehän on nyt kolmikanta neuvotteluista. Ei päätös ole vielä valmis. Vielä täytyy kuulla parlamenttiakin ja parlamentin päätöksiä, kun kyse on pankkiviranomaisesta. Tämä aivan vain muistutuksena osallistujille. Eli lopputulos on varmasti erilainen verrattuna siihen, mikä oli tilanne, kun kolmikantaan lähdettiin nyt Suomeen ja perustuslaki valiokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen, olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Uh, tässä alustuksessa esitettiin todella kiitettävällä tavalla ajatuksia suvereniteetista ja sen muotoutumisesta uusissa kansainvälisissä kuvioissa. Euroopan unioni tulee varmasti tulevaisuudessakin olevan, olemaan aivan omalaatuinen, erityislaatuinen kansainvälinen yhteisönsä e, yksinkertaistetusta federalistisista rakenteista ei löydy ratkaisua, ei toimivaltojen tai suvereniteetin hämärtämisestä, vaan pikemminkin suvereniteetin ja eri tahojen toimivallan kirkastamisesta. E, täytyy muistaa, että kansainvälinen globalisaatiokehitys on merkinnyt sitä, että tämä yhteinen kollektiivinen suvereniteettimme eurooppalaisena yhteisönä on supistunut ja yhteinen politiikka tietyillä toimintalohkoilla voi merkitä, että tämä yhteinen kollektiivinen suvereniteettimme kasvaa, kun toimimme viisaasti. Ja silloin se on helpompi myös hyväksyä näissä kansallisissa parlamenteissa ja myöskin kansakuntien keskuudessa, jos me pystymme tämän osoittamaan. Näistä selkeistä toimivallan jaosta eh, otetaan nyt esimerkiksi tämä ohjausjakso ja siihen liittyvät maakohtaiset suositukset. On aivan luontevaa, että eh, Euroopan parlamentti keskustelee komission kanssa sitä talouspoliittisista linjoista, joihin suositukset perustuvat. Ja on, on hyvä, että siellä avataan niitä myös talouspoliittisia mielipideeroja. On erilaisia näkemyksiä oikeistolla, keskustolla, vasemmistolla. Ja, ja niitä ei pidä, pidä pyrkiäkään hämärtämään näitä poliittisia eroja. Ja niistä on hyvä keskustella, että, se ei ole objektiivista, mitä komissio tai sen kuuluinenkin komissaari ehdottaa, vaan siellä on aina taustalla nämä arvot ja poliittiset arvioinnit. Yhtä luontevaa on, että kansalliset parlamentit vahvistavat dialogiaan oman hallituksensa kanssa ja myös komission kanssa näistä maakohtaisista suosituksista. Tähän meidän kokoukseemme liittyy sitten se kysymys, että millä lihaksella, millä tietämyksellä Euroopan parlamentti kommentoi tai ottaa kantaa niihin maakohtaisiin suosituksiin. Varmasti olisi asialle eduksi, jos, jos nämä kansalliset parlamentit kertoisivat näkemyksensä ja toisivat ne näkemykset Euroopan parlamentin tietoon eh, vaikkapa kootulla tavalla, että mitä mieltä näistä maakohtaisista suosituksista ollaan. Ja siellä näkyvissä sekä oikeiston, vasemmiston että keskustan näkemykset mielellään, että, koska ne myös kansallisella tasolla ovat poliittisia kysymyksiä, minkälaista linjaa, minkälaisia uudistuksia vaikkapa työelämän lainsäädännössä tai sosiaalipolitiikassa tehdään. Näin tämä tavallaan tietopohja ja myös poliittinen pohja tälle dialogille eh, koko tässä mekanismissa kansallisten parlamenttien, Euroopan parlamentin, komission, neuvoston välillä voi parantua ja kasvaa. Neuvostossa yleensä tämä tietämys kansallisista kannoista ja myöskin faktoista on paremmalla tasolla keskimäärin kuin mitä Euroopan parlamentissa. Ja musta olisi hyvä, että tätä tietoaukkoa pystyttäisiin tämänkaltaisilla menettelytavoilla täyttämään ja parantamaan. Eh, lopuksi tuosta koko demokratian tilasta Euroopassa, miten sitä voitaisiin, tai mikä on se polttavin kohta, niin varmaan se on tuo Euroopan keskuspankin demokraattinen valvonta. Tässä viitattiin eh, pankkiunionin osalta tarpeeseen järjestää sitä, mutta myös se, että Euroopan keskuspankin talouspoliittinen, rahapoliittinen valta on kasvanut eh, johtuen tästä kriisistä vaatii selvästi myös toimia, joilla on sitten myös demokraattista kontrollia, poliittista keskustelua siitä, että miten tätä valtaa käytetään. Ja siinä tarvitaan myöskin näitä kahta reittiä, Euroopan parlamentin osallistumista ja kansallisten parlamenttien osallistumista omien edustajiensa kautta. Ja tässä edellä viitattiinkin hyviä esimerkkejä, että voidaan myös tätä kuulemismenettelyä käyttää molemmissa päissä, mutta tähän tarvitaan varmaan myös institutionaalisia järjestelyjä. Kiitoksia. Thank you very much. Now from the European... Kiitos. Nyt Euroopan parlamentista Ulle Schmidt. Thank you very much. Uh, I'm a liberal. Kiitos. Minä olen liberaali ja Ruotsista. Hollantilaiselle kollegalle niin sanoisin, että minä Kannatan kovasti sitä, että Ruotsi liittyy euroon. Tarvitsisin kuitenkin enemmistön taakseni. Joskus on aika lailla yksinäinen olo näinä päivinä tässä asiassa. Oli mielenkiintoista kuulla panelistien puheenvuorot. Professori Kolinjon, puhuitteko te todellakin Euroopan tasavallasta, European Republic, vai Republic of Europe? Kumpi muotoilu teillä oli käytössä? Mielenkiintoista. Merkel marraskuussa Cameronia tapaamaan totesi, että kenties Euroopan integraatiota pitäisi viedä eteenpäin vaihe vaiheelta, eikä kaikota liian kauaksi kansalaisesta. Minusta hän on osoittanut sen, että hän on hyvin taitava ja viisas. Näin minusta meidän pitää toimia. Me uskomme, että Euroopan parlamentti on universumin ytimessä ja näinhän on. Joskus jopa teillä ja kansallisilla parlamenteillakin on ikään kuin asian ydinhallussanne. Minä olen ollut Ruotsissa parlamentaarikko. Se on myönnettävä, että te olette paljon lähempänä kansalaisia. Ja näin ollen oman kokemukseni mukaan teidän täytyy ottaa myös meidät mukaan. Tässä on kyseessä jonkinlainen syyttelykierros. Kansallisesti sanotaan, että no Brysselissä sotketaan asiat. Ja me tai jotkut muut sanovat, että jos nyt katsotaan vaikkapa tätä paperia tässä 20 maata, liiallisen alijäämän menettely. Jotkut tässä salissa kenties voivat olla ainakin osittain vastuussa tilanteesta. Minusta tämä on otettava käsittelyyn. Emme me tästä selviydy yksin. Olen täysin samaa mieltä kollega Statsin kanssa. Meillä ei ole poliittista foorumia tai areenaa. Käytän tässä huonoa englantiaani, ja se on tietenkin jo huono asia. Mutta tällaista tarvitaan. Yhteisen kielen löytäminen on tietenkin ongelmallista. Omassa maassani ei ole käynyt vielä niin, että olisi avattu ikkunat ja ovet kansallisten parlamenttien suuntaan foorumeille. Keskustelkaamme. Me voimme keskustella täällä, totta kai. Sehän on hyvä ja tehokasta, mutta kenties voisimme tavata jopa kansallisissa parlamenteissa, ainakin joissakin kansallisista parlamenteista ja käydä keskustelua, luoda jonkinlainen julkinen foorumi omaan kielenkäyttöömme kotirintamalla kansallisissa parlamenteissa. Päästäkää meidät mukaan tähän kaikkeen. Maybe Mr. Kiitos. Kenties nyt Semetattis Liettuasta. Kenties hänen puheenvuoronsa on nyt valmis. Have you disappeared? Oletteko jo kenties poistunut paikalta? Yeah. Oh, right. Okay. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Toden totta, tänään on käsitelty monia Ylen tärkeitä kysymyksiä. Ne ovat tärkeitä myös kansallisille parlamenteillemme. Ja meidän pitääkin kiittää teitä kutsusta tällaiseen konferenssiin ja myös mahdollisuudesta siihen, että voimme tuoda esiin omia näkemyksiämme Euroopasta ja siitä, miten Eurooppa voitaisiin muuttaa. Kiinnittäisin kollegoiden huomiota Ferreiran esitykseen. Siinä käsitellään useita aiheita, jotka ovat tärkeitä, kun perään kuulutamme yhtenäisempää Eurooppaa ja sitä, että Eurooppa saataisiin lähemmäs kansalaisia. Jos haluatte, että kansalaiset oppivat Euroopasta entistä enemmän, niin kansallisten parlamenttien pitää lisätä tietoisuutta esimerkiksi sosiaalietuuksista ja sosiaalijärjestelmistä. Yritämme saada täydellistä tukea tavoitteillemme esimerkiksi työpaikkojen lisäämiseksi, mutta aina tämä ei toimi hyödyksemme. Ja avainkysymys on se, mitä me todella haluamme. Haluammeko luoda lisää työpaikkoja vai haluammeko, että meillä on valtava työntekijöiden armeija, jotka, joka on riippuvainen eri tahoista. Meillä on valtaisia hankkeita ja sanomme usein kansalaisillemme, että EU teki päätöksen tästä, esimerkiksi voimalasta. Mutta emme useinkaan osaa tuoda esiin näiden päätösten hyviä puolia. Meidän pitää painottaa kansalaisille sitä, mikä on lopputulos. Lisääkö tietty päätös esimerkiksi kilpailukykyä? Ja toinen tärkeä kysymys on seuraava. Käymme nyt laajaa keskustelua julkishallinnosta ja sen tehokkuudesta, mutta emme kuitenkaan tue esiin konkreettisia mahdollisuuksia siitä, miten tehokkuuteen päästään. Ja siksi tällaiset konferenssit ovat kyllä tärkeitä. Ja vielä lopuksi haluaisin vedota kaikkiin siinä, että lisäämme avoimuutta entisestään ja laajennamme vuoropuhelua kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä, koska tämä on meidän vahvuutemme. Kiitos. Kortteja tulee lisää. Nyt Jörgen Glyytte Euroopan parlamentista ja sitten Bernard Tökän Irlannista. Kenties itsekin käytän puheenvuoron. Jörgen, ole hyvä. Ja, danke Sharon. Kiitos Sharon. Kaksi lyhyttä huomiota. Ensinnäkin alankomaalaiskollega vaati sitä, että Euroopan parlamentti pitäytyisi paremmin omissa tehtävissään ja että meidän pitäisi olla avoimempia kritiikille. No kyllä me olemmekin. Ja kysymys kuuluukin pikemminkin, mitä syytöksiä, mitä kritiikkiä konkreettisesti esitetään. E, Euroopan parlamentin talousarvio on jo aika rajallinen ja tästä on 6 prosenttia menee hallintoon, työntekijöihin ja muuhun. Eli vajaa 6 prosenttia on hallintokustannuksia ja muut rahat palavat jäsenvaltioiden suuntaan. Kritiikistä on tärkeää todella kuulla mitä se konkreettisesti käsittää. Ja sitten lainsäädäntökäsittely parlamentin, neuvoston ja komission välillä. Usein siinä yhteydessä kuulee ja näkee, että neuvosto ei halua toteuttaa läheskään niin pitkälle meneviä lainsäädäntöhankkeita kuin Euroopan parlamentti. Parlamentti on lähempänä kansalaisia mutta usein tätä kaikkea vesitetään. Neuvostollahan on neuvotteluissa varsin voimakas rooli, näin minusta ainakin näyttää olevan, eikä se aina välttämättä edistä kansalaisten etuja samalla tavoin kuin parlamentti. Eli parlamenttien väliset kannat ja parempi yhteistyö on asia, johon pitää kiinnittää huomiota entistä enemmän, niin että ei katsota ainoastaan hallitusten suuntaan. Uh, thank you, uh, Madam Kiitos puheenjohtaja. Olen iloinen, että voin käyttää puheenvuoron. Haluaisin onnitella kollegaa Dominic Hannikania hänen käyttämästään puheenvuorosta Irlannin näkökulmasta se, siinä oikeastaan heijastuu se, mitä pieni maa unionissa voi sanoa ja tuoda esille. Kysymys kuuluu, kuka määrittelee polun Euroopan elpymiselle? Onko kyseessä parlamentti, kansalliset parlamentit, komissio vai neuvosto? Vastaus on yksinkertainen. Kaikki edellä mainitut yhdessä, yhteistyössä, konsultoiden toinen toisiaan. Mitä tänään tapahtuu on, on se, että konsultaatio, interaktio on käynnissä kansallisten parlamenttien jäsenten kesken. Hyvin harvoin meillä on mahdollisuus käydä näkemysten vaihtoa tällaisella tasolla. Me olemme yhteydessä ministereihin neuvostoon, Euroopan parlamenttiin ja hyvin harvoin suoraan olemme yhteydessä näihin tasoihin. Olen Saksan kollega Spatsin kanssa äh, talouskysymyksissä aika samoilla linjoilla. Haluaisin tietää joltakin, kun ajattelemme Irlannin kaltaisia maita, niin oliko meillä vaihtoehtoja säästökuuri tai jotakin muuta. En ole vielä ymmärtänyt, mitkä vaihtoehdot olisivat olleet. Meille kerrottiin hyvin painokkaasti, että tämä täytyy tehdä ja sitten vain lähdettiin toteuttamaan. Ja tietenkin kantapään kautta tässä piti kaikki oppia. Euroopan parlamentissa ja muissa toimielimissä pitäisi ne, tunnustaa ne uhraukset, jotka me olemme tehneet yhteisen hyvän nime, nimissä. Kaikkien eurooppalaisten kansojen, Euroopan unionin jäsenvaltioiden hyväksi, emme pelkästään itsemme takia. Euroopan unionin toimielimet ja, Euro- ja kansalliset parlamentit täytyy tuoda lähemmäksi kansalaisia. Kansalaisille on selitettävä, sillä on poliittisia seuraamuksia, jos me etäännymme liian kauaksi kansalaisista. Jos olemme valitsijoistamme liian kaukana, niin, niin, niin todella syntyy ongelmia. Olen ollut yli 30 vuotta kansallisen parlamentin jäsen. Siellä on koettu hyviä ja huonoja aikoja. Nyt oppiminen taitaa olla tiensä päässä. Kuitenkin tässä vaiheessa tärkeää on se, että etenemme yhdessä, yhteistyössä, yhteisen hyvän puolesta – Tunnustamme vahvuudet ja heikkoudet, mutta etenemme kohti yhteistä päämäärää, yhteisin tarpein ja vaatimuksin. Kiitos. Thank you very much. Um... Kiitos. Voimme hetken kuluttua antaa puheenvuoron jälleen panelisteillemme, jotta he voivat sitten vastata esitettyihin mielenkiintoisiin kysymyksiin. Sanoisin vain, että kuin tätä talouden ohjaus, ohjausjakso, Sixpack ja näitä aika lailla kattavia lainsäädäntöhankkeita on toteutettu Euroopan parlamentissa, niin tässä on käynyt jossain määrin samalla tavalla kuin kansallisessakin parlamenteissa jossain määrin. Erityisesti kun ajattelemme talouden alaa ja rahoituspalveluita – Kyse on säätelyviranomaisista, virkamiehistä, jotka sitten päättävät siitä, minkälaisen linjan hallitus omaksuu. Parlamentit toki sitten jossain määrin kuulevat ministereitä ja, ja virkamiehiä kaikenlaisista pääomavaatimuksista ja pääomittamisesta ja niin poispäin. Päätöksiä tehdään näiden maiden nimissä, mutta kuitenkaan valvontaa, seurantaa ei välttämättä ole. Sitten syntyy tällaisia isoja kysymyksiä, niin kuin pankkiirien bonukset, ja ratkaisu sitten vaatiikin melko moista mielikuvitusta, kun niitä pyritään perustelemaan. Valiokunnissa on jouduttu selvittämään lainsäädännön yksityiskohtia ja kiemuroita silloin, kun halutaan olla mukana ja halutaan antaa mandaatti viesti ministerille. Vaikkakin tämä vaatii paljon työtä, niin olisi kyllä hyödyllistä. Ja Euroopan parlamentti arvostaisi kovasti sitä, jos kautta linjan lainsäädäntötyössä olisimme yhteyksessä parlamenttien kanssa. Meillä on noin 25 minuuttia aikaa jäljellä tässä vaiheessa. Ja nyt puheenvuoron saa vielä kaksi Euroopan parlamentin jäsentä. Ei. Miten päin nämä nyt otetaan? Viisi minuuttia saavat panelistit per nenä tärkeimmistä kysymyksistä, joihin haluatte vastata. Ja sen jälkeen sitten loppu johtopäätökset ja loput mepit. Otetaanko samassa järjestyksessä kuin ensinkin? Olkaa hyvä. Well, thank you very much. Um, Kiitokset. Otan vapauden puhua Saksaa saksalaisille kollegoilleni. Ich glaube, Herr Spatz, Sie haben... Niin, herra Spatz, esititte kysymyksen pikemminkin Collignonille, että minulle. Minä en maininnut eurooppalaista tasavaltaa. Mutta reagoisin tähän kuitenkin lyhyesti. Mielestäni asteittainen lähestymistapa on monessakin mielessä hyvä asia. Te olette poliitikkoja ja teidän on arvioitava sitä, kuinka pitkälti kansalaiset voidaan saada mukaan. Enkä puhunut täällä mitenkään finanssipoliittista sopimusta tai vakausvälinettä vastaan, vaan totesin, että kyseessä on uh, ainoastaan välietappi. Turha tässä on elätellä illuusioita siitä, että kyseessä olisi jokin maali. Ja tällaisen pitkään hitaaseen prosessiin liittyy aina myös kustannuksia. Niitä syntyy euroalueella ja pankkijärjestelmässä tavalla, jonka tällä hetkellä ehkä aliarvioimme. Eli on harhaa, jos kuvittelemme, että markkinoiden paine on ohi. Ongelmat ovat edelleen hyvin vakavia ja peräänkuuluttaisinkin edelleen sitä, että pysytään tiiviissä yhteydessä kansalaisiin ja ehkä edetään asteittain Euroopan tasolla. Ja sitten kreikkalaisparlamentin jäsenelle Sosiaalinen hyväksyntä on tietysti hyvin tärkeää, mutta tässäkään emme saa elätellä turhoja harhakuvitelmia. Jos meillä olisi tällainen eurooppalainen rakenne, kuten Stefan sanoi, niin kyllä tilanne olisi silti hankala Kreikassa. Jos Pennsylvanian osavaltiossa olisi tai siellä on ollut ongelmia pankkijärjestelmässä, tai jos näin olisi ollut, ja se olisi sortunut, niin totta kai tämä olisi vaikuttanut kansalaisiin siellä, mutta erona on se, että finanssijärjestelmä saa tiettyä vakautta pankkiunionin kautta, ja työmarkkinat ovat joustavampia Yhdysvalloissa. Pensilvaniasta voi aina muuttaa muihin osavaltioihin. Tärkeä, tai askel kohti yhteistä valuuttaa oli merkittävä, mutta järjestelmä, siinä on eroja ja se vaikuttaa siihen, miten ihmiset kokevat ja joutuvat elämään tämän kanssa ja tietyt toimet olisivat vähentäneet shokkia, jota järjestelmän ongelmista on koitunut. Ja mitä tulee työttömyysongelmiin, jotka ovat varsin korkealla, varsinkin eteläisessä Euroopassa, on totta, että tästä voi syntyä vielä suurempiakin ongelmia. Sitten Ranskan edustajalle Suvereniteetti-aihe on Ranskassa aliarvioitu, koska kun teistä tuli rahaliiton jäsen, niin menetitte rahapoliittisen itsenäisyytenne, mutta myöskin sama koskee finanssipolitiikkaa. Tämä on hyvin selvä juttu. Presidentti Hollandilla ei ole kaikkia vapauksia tehdä sellainen budjetti kuin hän haluaa. Tämä on ihan selvä juttu. Hyvin voimakkaita sopeutuksia on ollut ja tämä todella vaikuttaa Ranskan suvereniteettiin. Jos sitten tässä aiheessa halutaan mennä pidemmälle, niin mm, mielestäni, ja jos halutaan mennä kohti suurempaa finanssipoliittista integraatiota, joka tietysti sitten loppujen lopuksi on tarpeen, jos halutaan saattaa emu loppuun, niin enemmän varmastikin joudutaan vielä luopuvan suvereniteetista. Ja tämä on tietysti hyvin vaikea aihe. Kysymys on yhteisömenetelmästä, mutta uskon, että tässä Ranskan täytyy kuitenkin nyt ymmärtyä ja, ymmärtää ja ottaa tämä askel, koska ilman tätä emme pysty toteuttamaan finanssipoliittista yhdentymistä niin kuin jotkut ovat sitä halunneet. Ehkä sitten viimeisenä kohtana vielä tuosta liittovaltion budjetista, federaalista, federaalisesta budjetista pari seikkaa vielä siitä. En usko, että meidän pitäisi nähdä tämä sellaisena asiana, kun se nähdään Yhdysvalloissa, siellä on valtava liittovaltion hallitus, valtavat kulut, 50 prosenttia kaikista hallituksen kuluista käytetään liittovaltion tasolla. Tätä me emme tarvitse, eikä näin koskaan tule tapahtumaankaan. Voidaan ajatella paljon rajatummassa määrin tätä liittovaltioasiaa. Hyvin pieni liittovaltion budjettiin muutama prosenttia, pari-kolme prosenttia BKTstä eh, euroalueella tietysti, mitä Euroopassa on kovin paljon, mutta kuitenkin jos ajatellaan pari-kolme prosenttia BKTstä, niin sillä voimme kenties saada jo hyvin toimivan rahaliiton koska keskeisimmät seikat, jotka täytyy finanssipoliittisesti ottaa huomioon, eh, tullaan kattamaan tällä parilla kolmella prosentilla. Toivon, että käytte tuolla ähm, meidän nettisivullamme. Siellä on vielä lisää selvityksiä sen suhteen, miksi pari kolme prosenttia riittää tähän. Kiitos. Kiitos, Stefan. Oui, je m'adresse aussi peut-être d'abord au... E, kenties ensin äh, Ranskan edustajan kysymykseen. Herra Mähk, totesitte, että François Hollandein valinta muutti konsensusta Euroopassa. Näin kiistämättä on. Tämä ei kuitenkaan ratkaise perusongelmaa. Kenties konsensus muuttuu, mutta edelleenkin kyseessä on konsensus. Mitä tämä sitten tarkoittaa? Hän kenties onnistui, vaikkakin jossain määrin epäilen, siis Rova Merkel. Kun ajatellaan Ranskan sisäistä politiikkaa, niin sielläkin on häviäjiä. Vaaleissa lupailtiin kasvua. Missä se kasvu nyt on? Mistä se löytyy? Ranska ei ole hyvä esimerkki tästä. Hyvä esimerkki oli Kreikka. Siellä vaalitulos ei miellyttänyt eurooppalaisia, joten sitten ikään kuin valittiin uusi kansa. Sama kysymys voi nostaa esille pian Italiassa. Tämä on perusongelma, joka meillä näyttäytyy tämän, tällä hetkellä. Sitten herra Karesh esitti mielenkiintoisen huomion. Hän totesi, että amerikkalainen federalismi on valvontaa liittovaltion taholta riippumatta paikasta, sijainnista ja Euroopan tason federalismi. Ja tästä syystä minusta sana federalismikin on Euroopassa varsin huonossa suhdanteessa, suhdanteessa, koska kyseessä on paikallinen valvonta. Tähän täytyy vielä lisätä äh, saksalaisfederalismi, bayerilainen äh, malli ja Euroopan valvonta. Amerikkalainen federalismi on kenties lähempänä sitä paradigmaa, jota minä kuvasin republikaaniseksi paradigmaksi. Päätökset vaikuttavat kansalaisiin. Tämä on tärkeää muistaa. Miten Irlannin edustaja totesi, että Euroopan unionin toimielimet täytyy tuoda lähelle kansalaisia. Euroopan parlamentti on tavallaan välillinen, epäsuora toimija. Ja toin esille sitä ristiriitaa, joka on tässä havaittavissa. Ei, ei tämä voi toimia. On oltava suora kansalaisten valvontamahdollisuus, koska kansalaiset ovat Euroopan politiikan äh, subjekteja. Heillä on suvereeni valvontaoikeus, ei suinkaan jäsenvaltioilla. Kansalaisilla Pitäisi olla mahdollisuus valita, mutta todellista valintamahdollisuutta mahdollisuutta ei ole, jos kyseessä ovat vain jonkinlaiset täytevaalit tai sivuvaalit. Sitten kysymys julkisuudesta. No mistä julkisuus tulee? Tämä on ollut argumentti, jota Saksan perustuslaillinen tuomioistuin on käyttänyt. Mutta tämä argumentti siitä, että tällaista julkisuutta eurooppalaisesti ei ole, on väärä. kun on valtaa, jota kansalaisilla on, niin syntyy tällainen julkinen tila. Parlamentin poliitikkojen pitää luoda enemmistöjä ja tarvitaan rajat ylittäviä keskusteluja, jotta saadaan enemmistö ja konsensus sen ehdotuksen taakse, jota poliitikot ovat ehdottaneet, että tämä luo tällaista julkista tilaa. Täällä todella kysyt, pu, mainittiinko täällä tasavalta. Tasavalta, sehän on aivan yksinkertainen sana, res publica. Me eurooppalaiset olemme tässä päätoimijoita, eivät hallitukset tai instituutiot. Kansa on se, jolla pitää olla päätäntävalta. Mutta tämä merkitsee sitä, ja eurooppalainen tasavalta merkitsee todella pientä, mutta merkittävää tasoa res publicaa. Se vaikuttaa kaikkiin ja loppu on kansallista tasavaltalaisuutta. Ja meidän täytyy pohtia, miten kansallinen republikaanisuus voidaan integroida eurooppalaiselle tasolle. Mutta me tässä käytämme tällaista horisontaalista salamitekniikkaa, jossa kaikki yritetään sekoittaa keskenään ja bayerilainen alin taso haluaa puhua siitä, mitä Euroopassa tapahtuu. Mutta meidän täytyy toimia asteittain. Aloitetaan keskustelu tästä eurooppalaisesta tasavallasta tänään, mutta en halua nähdä, että tässä mennään asteittain entistä enemmän umpikujaan. Thanks, Chair. Firstly, can I say that... Kiitos. Ensin olemme kuulleet erinomaisia puheenvuoroja tänään iltapäivänä. Eräs puhuja hyvin summasi tämän yhteen sanoen, että nyt tarvitaan nopeaa toimintaa ja mitä tämä nyt sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että päätöksiä on tehtävä hyvin nopeasti Euroopan tasolla ja koska on tärkeää myöskin panna täytäntöön päätökset keskipitkällä aikavälillä, niin kansallisten parlamenttien täytyy myöskin riittävästi saada aikaa kuulemisprosesseihin ja varmasti he ovat juuri rajapinta kansalaisten kanssa ja heidän täytyy mennä selvittämään ja puolustamaan näitä asioita, näitä päätöksiä. Tämä varmasti on se seikka, joka puhemiesten konferenssissa on tullut esille. Tässä tämän asian perään kyseltiin ja uskon, että jotakin varmasti tehdään tuon artikla 13 suhteenkin, mikä tulee olemaan kansallisten parlamenttien rooli ja vastuu suhteessa eh, Euroopan parlamenttiin ja artiklaan 13. Ja uskon, että tässä varmasti tulee lisää selvyyttä, ainakin näin toivon. Ja ei tässä ei sen kummempaa. Okay, right. Uh, now to wind up, first of all, from uh, Diogo Feo on behalf... Nyt Faio, Euroopan EPPn nimissä ja sitten Elisa Ferreira, Ferreira joka on ohjausjakso työryhmän johdossa. Kiitos, Sharon. Alkuun haluaisin kiittää kaikkia paikalla olevia kollegoita, kansallisten parlamenttien jäseniä, Euroopan parlamentin jäseniä, ja todeta kaikille, että minä itse olen Euroopan parlamentin jäsen. Tämä on ensimmäinen kauteni Euroopan parlamentissa. Tätä ennen olin parlamentissa äh, Portugalissa, eli ymmärrän kyllä asian molemmat puolet. Ensimmäinen seikka, jota haluaisin käsitellä, on ohjausjakson merkitys. Ohjausjakso on jonkinlainen silta kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä. Ja kyseessä on institutionaalinen yhteys. Tämä on oikeastaan tulosta siitä työstä, jota me olemme tehneet niin sanotun Sixpackin tiimoilta. Ajatuksena oli saada aikaiseksi paras mahdollinen järjestely valvontaan Euroopan tason suhteen. Puhun Jean-Paul Cosesin nimissä. Hän oli meidän varjoesittelijämme kasvuselvityksen osalta. Elisa Ferreira on tässä yleisesittelijänä. Sanoisin, että kaksi tärkeintä hanketta tässä siltarakennelmassa äh, ovat ensinnäkin informaatio. Siitä on paljon puhuttu ja se on myös osa poliittisia päätöksiä, joita ryhmät tekevät. Kun nyt katsomme erityisesti vuosittaisia kasvuselvityksiä, niin, niin niistä tehtävä mietintö on hyvin tärkeä. Silloin kun komissio esittelee hankkeita, joilla on vaikutuksia sitten laajalti jäsenvaltioissa, niin on hyvin tärkeää, että varmistetaan se, että edistetään kasvua, mahdollistetaan talouden sujuva toiminta, taistellaan työttömyyttä vastaan, uudistetaan julkista hallintoa ja parannetaan kaiken tämän valvontaa. Tästä pitäisi olla kyse vuosittaisessa kasvuselvityksessä, jotta me voisimme Euroopassa olla kilpailukykyisempiä ja voisimme saada aikaan talouskasvua, niin meillä on oltava oikeanlaiset välineet käytössämme. Jos meillä on budjettikuria, luottamusta ja rakenneuudistuksia, niin tämä onnistuu. Eurooppa on viimeisten vuosien aikana muuttunut. On todettava, että Tämä on oikeastaan seurausta virheellisistä talousmalleista. Sen takia onkin tullut aika perehtyä poliittisiin valintoihin. Minä olen Portugalista ja ymmärrän, miten tärkeää kestävyys on. Kestävät ratkaisut ovat. On hyvin vaikeata monillekin ihmisille, jos näitä päätöksiä täytäntöön pannaan. Pitää kuitenkin muistaa, että kyseessä on kuitenkin vain vaihe, tämänhetkinen vaihe, vaikkakin se on totta kai tuskallista. Tilanteeseen on perehdyttävä huolellisesti, mutta yhtä lailla meidän täytyy suunnata katsemme tulevaisuuteen. Täytyy muistaa, että jäsenvaltiot eivät pärjää omillansa yksinään – vaan taloutemme tarvitsevat rakenteellisia uudistuksia entistä enemmän. Jokaisen jäsenvaltion yksittäiset huolet yhdistyvät kokonaisuudeksi ja tästä tehtävät päätökset on tehtävä mahdollisimman laajalla konsensuksella. Tässä tarvitaan Euroopan parlamentin jäsenten ja kansallisten parlamenttien jäsenten yhteistyötä ja kokoontumisia. on äärimmäisen tärkeää, että me pääsemme mahdollisimman lähelle valitsijoitamme. Meidän on puhuttava ihmisten elämän kannalta relevanteista kysymyksistä. Ja ennen kaikkea on päästävä sopimukseen näistä hankkeista. Kiitos. Thank you very much. And now... Kiitos. Ja nyt sitten Elisa, johtopäätösten aika. Também vou falar em português. Kiitos. Minäkin puhun Portugalia. Kiitokset puheenjohtaja. Tämä keskustelu oli todella hyödyllinen. Itse asiassa uskon, että tässä käsiteltiin neljää perustavanlaatuista seikkaa. Ensimmäinen niistä – on se, että Euroopan suunta on hyvin vaikea, mutkikas. On puhuttu tulevaisuuden visiosta siitä, kuinka järjestettäisiin tulevaisuuden Eurooppa. Monet ovat korostaneet puheenvuoroissaan tätä ja uskon, että tämä varmastikin saa meidät asiaa ajattelemaan. Minä voisin sanoa, että Eurooppa käy nyt lävitse sellaista vaihetta, joka äh, juontuu suuresta laajentumisesta. Olemme todella äh, globalisaation kynsissä ja se tarkoittaa sitä, että äh, toimintamme ja politiikkamme korostuvat entisestään ja tähän liittyy myöskin sellainen ajanjakso, jolloin olemme yrittäneet saada aikaiseksi yhteisen valuutan. Olemme siinä onnistuneet ja nyt tämä vaikea aika täytyy vain elää. Ja mielestäni olemme yrittäneet tuoda vastauksia tähän vaikeaan kriisiin, joka on meidät saanut kärsimään. Ja nyt olisi tarpeen todella lähteä myös pyrkiikin korjaamaan sisäisiä epätasapainoja, joita EUn sisällä on. On olennaista toimia tällä tavalla ja on ymmärrettävä myöskin Euroopan tason että Tarvitsemme myös sitä, että täydennämme yhtenäisvaluutan arkkitehtuuria instituutionaalisella tasolla. Tässä on hyvin tärkeitä, jopa eksistentiaalisia kysymyksiä. Tämä valvontamalli on tuonut meille hyvin, antanut Euroopan neuvostolle paljon suuremman valvontaroolin. Sama myöskin ministerineuvostolle ECOFINin roolia on myös vahvistettu ja on vahvistettu myöskin Euroopan parlamentin roolia. Mutta tämä kriisi kuten laajalti on tunnustettu, on johtanut myöskin siihen, että on haluttu reagoida nopeasti jopa kiireellisesti. Ja äh, tämä on todella tehnyt EU-politiikasta äh, aika voimakkaasti tunkeutuvaa, paljon enemmän kuin mitä olisi kansallitasolla kenties hyväksytty ja haluttu. Ja käytän tässä nyt termiä, jonka tuossa kuulin. Tuollainen kansallinen subsuvereniteetti jäsenvaltiossa Kansantasolla kysymys on itse asiassa päätösten oikeutuksesta ja legitimiteetistä siitä, kuinka yhteisön edut sovitetaan yhteen kansallisen tason kanssa, joka tällä hetkellä siis, tai siis tämä tällä hetkellä aiheuttaa ongelmia. Tähän pitäisi löytää nyt vastaus. Kuinka, ja tässä nyt korostan tätä Euroopan tasavalta-kysymystä. Tämä on kuva. Kyllä voidaan puhua Euroopan tasavallasta, respublikasta, eurooppalaista respublikasta, mutta kuinka sitten muodostettaisiin sellainen respublika, eurooppalainen respublika, joka sen pitäisi sitten olla? Ehkä pitäisi työstää asiaa siihen suuntaan, että ottaisimme myöskin huomioon sen, mitä herra Wolf tuossa sanoi. Pyrkisimme saamaan euroalueen toimimaan. Meillä olisi riittävän suuri budjetti, yksi prosentti EUn rikkauksista tai euroalueelta ovat asioita, joita olisi hyvä miettiä ja samoin olisi hyvä miettiä myöskin vuosittaisen kasvuselityksen tuloksia. Tämä selvityshän on vain makrotaloudellisista, on vain analyysi makrotaloudellisesta epätasapainoista euroalueella ja sitten tietysti myöskin sixpackia on hyvä miettiä. Ja tämän analyysin tulokset pitäisi sitten nähdä tärkeinä etappeina tässä keskustelussa, jossa pyrimme eteenpäin. Tätä kautta voisimme varmasti parantamaan ne haavat, joita on syntynyt. Ja tätä kautta myöskin voisimme päästä tähän eurooppalaiseen lisäarvoon, yhteiseen hyvään. Tätä kautta varmasti ymmärtäisimme myöskin sen, kuinka voitaisiin välttää tällaiset jatkuvat epätasapainot. Näitä kysymyksiä hyvin selvästi keskusteluissa tuotiin esille. Ja haluaisin vielä palata siihen, mikä meidät on tuonut tänne kysymys on Euroopan kasvun edistämisestä ja haluaisin tässä erityisesti ottaa esille herran Diego Feijon näkemyksen. Hän on puoluetoverini, niin olemme tehneet yhteistyötä. Tilannehan ei ole helppo. Olen todella iloinen, kun huomaan, että yritämme kaikki päästä kompromissiin meidän täytyy pyrkiä yhdistämään rivimme sillä kasvun näkymät vuonna 2013 eivät ole kummoiset. Senpä takia tämän keskustelun jälkeen pitäisi lähteä pyrkimään, lähteä vahvistamaan demokraattista legitimiteettiä. Ja tässä tarvitaan avoimuutta, vuoropuhelua ja konseptualisointia, tällaista käsitteellistämistä, jonka kautta varmastikin voitaisiin näitä ponnisteluita jatkaa. Ja lopuksi haluan vielä sanoa, että meidän täytyy löytää vielä tasapainoisempi painoisempi toimintamalli kansallisille parlamenteille. Ja tässä me tässä meidän on selvennettävä sitä, mikä kuuluu kansalliselle tasolle, mikä kuuluu EU-tasolle. On tarpeen että yhdessä vahvistamme tätä yhteisön menetelmää hallitusten välisyydellä on tietyt hyvin selkeät, jopa liian selveät, selkeät rajat. Ja joskus ne kätkevät taakseen tämän yhteisön tavoitteen, mutta yhteinen tavoitehan on luoda nämä tiiviit suhteet Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välille. Olli Rehn, hän ei ole mitään muuta puhunutkaan. Hän sanoi, että kansalliset parlamentit on saatava järjestäytymään, mutta Euroopan parlamentin kanssa. Ja me keskustelemmekin nyt, jotta voisimme pyrkiä sopeuttamaan toimintamme neuvost- suhteessa neuvostoon, euroryhmään ja niin poispäin. Tällä tavalla emme saa riskeitä millään lailla Euroopan yhtenäisyyttä ja Euroopan yhteistä etua. Tästä syystä toivoisin, että täällä nyt lähtisimme vahvistamaan sitä, Sharon Bowles tuossa puheenjohtajana sanoi, olemme siis tien risteyksessä ja jokaisen meistä jokaisen kansan valitseman henkilön pitäisi myöskin pyrkiä nämä esteet voittamaan ja elvyttämään Eurooppaa sillä tavalla, että menemme eteenpäin, eikä sillä tavalla, että rajoittaisimme tai loisimme liikaa ehtoja tälle hankkeelle, jossa me kaikki voimme vain voittaa. Ei ole löydettävä uusi tasapaino, meidän on päästävä esteiden yli, ymmärrettävä menneisyyden virheistä ja otettava opiksi kaikista menneistä virheistä. Sitä varten tarvitsemme vuoropuhelua ja kaikkien kansalaisten etu on tätä kautta taantava. Uskon myöskin, että sitä kautta takaamme EUn edun ja tämän hankkeen, joka on siis kaikkien kansalaisten Euroopan yhteen. Haluan kiittää kaikkia, jotka osallistuvat tähän keskusteluun. Opin paljon tästä keskustelusta ja kiitän teitä siitä. Thank you very much. Um... Kiitoksia oikein kovasti. Olemme täsmälleen aikataulussa. Voi kuinka hyviä olemme. Ehdotan, että kahden kolmen minuutin tauko pidettäisiin ja sitten puhujat vaihtuvat. Jatkamme osuudella kaksi. Ne, jotka halusivat puheenvuoron molempiin osuuksiin, niin tässä on jo jonkinlaista pinoa. Jos vielä joku haluaa osuudessa kaksi käyttää puheenvuoron, niin ryhtykääpä kirjoittamaan ja lähettäkää pyyntökortit tänne. Jatkamme pari minuutin kuluttua. Okay, if we take our seats ready for the second session. No niin, olemme valmiina toiseen osuuteen. Jatkamme hetken kuluttua. Okay, well, uh, I can uh, fill in some time until uh, people... No niin, voin käyttää tässä hetken aikaan, aikaa sen, sillä välillä, kun kaikki palaavat saliin. Meillä on toinen osuus, onko ohjausjakso säästöjä vai kasvua varten laadittu. Kriitikot toteavat, että poliittiset päätökset rajoit, oikeastaan rajataan liiallisesti tämän ohjausjakson kautta. Meillä on uudet puitteet talouspolitiikan kautta niin, että saisimme kestävää talouspolitiikkaa ja kasvua. Säästöt versus kasvu pitäisi nähdä uudessa valossa. Onko Eurooppa oikealla tiellä? Vaaditaan lisää kärsivällisyyttä ennen kuin tämä vipuvaikutus todella tuntuu. Politiikka toimii vain keskipitkällä aikavälillä, vai tarvitaanko radikaalimpia uudistuksia julkisiin investointiin, ja onko jäsenvaltiolla vielä toimintavapauksia? Hans Werner Sin, IFO-instituutin johtaja, on tervetullut. Ja ranskalaisen ajatushautoman OFCN johtaja niin ikään on tervetullut. Heillä on varsin eriäväiset näkemykset keskusteltavasta aiheesta. Toivottavasti saamme rakentavan eloisan keskustelun ja saamme myös ajatuksen aihetta. Tarkoitus on tarjota teille hieman provosoiviakin puhujia, eikä tyytyä vain pienimpään yhteiseen nimittäjään. Toivottavasti tätä kautta pääsemme eteenpäin. Ensin puheenvuoron saa Hans Werner Sin, 10 minuuttia puheaikaa. Kello käy tässä edessänne. Olkaa hyvä. Paul's uh, distinguished audience, thank you for being invited uh, to speak here about... Kiitos puheenjohtaja Bowles. Kiitos, että olen saanut kutsun puhujaksi. Säästöjä vai kasvua? Tämä on oikeastaan väärä kysymys kasvua voidaan saada, saada vain budjettikurin kautta. Tarvitaan politiikkaa, joka luo kasvua, mutta ei kuitenkaan niin, että herätetään kysyntää. Kyse on talouden kapasiteetin luomisesta, jota pitäisi siis kehittää, joka vaatii sitä, että maat ovat kilpailukykyisiä. Tästä löytyy Euroopan suurin ongelma. Vuonna 1995, kun euro luotiin, niin silloin korkotaso rupesi nopeasti lähenemään ja antoi sijoittajille sellaisen merkin, että kaikki paikat Euroopassa olisivat yhtä turvallisia. Eli pienellä korkoerolla sitten myönnettiin suuria luottoja kautta Euroopan unionin pohjoisesta etelään. Tämä periaatteessa oli hyvä, koska näin saatiin tarvittavaa tulotason harmonisointia, mutta prosessi sitten kiihtyi liikaa. Kreikassa eh, julkisella sektorilla palkat nousivat liikaa, eh, luottorahoitukseen turvauduttiin sitten. Espanjassa oli ulkomaisia luottoja ja kiinteistökupla. Oikeastaan tässä päädyttiin saman tulokseen. Talous paisui halpojen lainojen, halvan luoton kautta. Se toi toki reaalikasvua, mutta myös paljon inflaatiota. Teillä on esitys edessänne paperiversiona ja siellä on merkittäviä tilastoja. Ensimmäisessä luvu, luvussa näette, että vuodelta 1995, kun euro todella toteutui, niin Kreikassa 67 prosentilla äh, hinnat kasvoivat ja sitten Saksassa vastaava luku oli vain 9 prosenttia. Ne maat, jotka nyt ovat kriisin kourissa, äh, ikään kuin kallistuivat reaalihintoina ja muuttaa sitten ikään kuin devalvoituivat. Tämä nousu- ja laskuprosessi on johtanut siihen, että hinnat ovat vääristyneet, joka on ongelmallista. Jotkut maat ovat liian kalliita ollakseen kilpailukykyisiä ja tarvitsisimme eh, vaihtokurssin eh, tasausta. Tällaista ei kuitenkaan saada, koska käytössä on yhteisvaluutta. Jos katsotaan kuutta kriisimaata kokonaisuutena, katsotaan kaikkia niitä yhdessä, niin ne ovat revalvoituneet vuodesta 1995. Silloin vuonna 1995 ja 1996 tiettyjen maiden kohdalla tapahtui tiettyjä sopeuttamista. 30 prosentilla oikeastaan ne ovat revalvoituneet suhteessa muihin kauppakumppaneihinsa. Ja Saksa puolestaan on devalvoitunut ikään kuin 22 prosentilla. Nämä ovat valtavia prosenttiosuuksia ja selittävät ongelmaa. Jotkut maat ovat nyt jumissa liian korkeinen hintoineen, eivätkä tiedä, miten tähän pitäisi suhtautua. Vuoden 2007 saakka tämä ei ollut ongelma, koska vajeet sitten rahoitettiin pääomamarkkinoilla, mutta yhtäkkiä Amerikan kriisi sitten levisi Eurooppaankin, jyräsi meidät ja yksityinen pääoma ei halunnut näitä vajeita enää rahoittaa. Sitten EKP auttoi omalta osaltaan, tämä helpotti tilannetta. Jossain määrin sitten tuli jälkimarkkinaostot monien pank- monissa maissa piti sitten rahoittaa pankkeja – ja sitten julkista pääomaa tuotiin korvaamaan yksityistä pääomaa. Tämä tietenkään ole pitkän aikavälin ratkaisu. Nämä, joista on tullut liian kalliita, niistä pitäisi taas tulla halvempia. Nyt täytyisi ikään kuin aikaa kääntää äh, takaisinpäin. Vanhassa kellossa viisareita pystyi kääntämään vain yhteen suuntaan. Jos yritti väärään suuntaan niitä liikutella, niin kello meni rikki maita nyt pakotetaan sitten säästöohjelmaan, se voi johtaa siihen, että yhteiskunnat äh, murskaantuvat. Meillä on Saksan esimerkki, jota useissa kirjoituksissa olen käsitellyt. Weimarin tasavallassa kävi niin, että Saksasta tuli liian kallis suhteessa kauppakumppaneihinsa siitä syystä, että Äh, valuuttakurssi suhteessa kuljaan oli kiinteä ja muut sitten devalvoivat. Mitä pystyttiin tekemään? Siellä oli oma ohjelmansa käytössä. Ja sitten hintatasoa ja palkkatasoa alennettiin 28 prosentilla neljän vuoden aikana palkkoja laskettiin ja 23 prosentilla äh, hintoja. Ja näin maa saatiin sitten äh, sisällissodan partaalle. Vuonna 1933 oikeastaan tilanne oli pahempi kuin, kuin sisällissota. Sitten Keynes seurasi tilannetta ja totesi, että ei ole mahdollista äh, sopeuttaa tilannetta tällä tavalla, että leikataan palkkoja ja hintoja. Monet äh, vastustajatkin olivat äh, hänen kanssaan samoilla linjoilla, eli taloustieteessä on laaja yhteisymmärrys siitä, että, että sääst- käyttö tai budjettikurin kautta ei tällaista sopeutusta voida toteuttaa. Jos haluamme näistä maista tehdä kilpailukykyisiä, niin vaihtoehtoja ei oikeastaan ole. Suhteellisten hintojen on muututtava. Kuinka paljon niiden on muututtava? Meillä on Goldman Sachsin hiljattain tehty tutkimus, nyt on käynnissä tutkimus viime vuoden tulokset, kenties tiedättekin, edellinen tuli ulos viime viikolla. Ja ennuste on nyt tehty siitä, kuinka suuria hintaleikkauksia tarvittaisiin verrattuna EUn keskiarvoon, jotta tietyt maat olisivat jälleen kilpailukykyisiä. Tässä Espanjan luku on 30 prosenttia, Ranska 20 prosenttia, sekin Kreikka, Portugali 30 prosenttia. Taikka jos Kreikkaa verrataan Turkkiin, siellä on aika lailla samanlaiset olosuhteet. Siellä Turkissa on markkinoiden määrittämä valuuttakurssi. Kreikka on 30 prosenttia kalliimpi kuin Turkki, eli äh, vaadittaisiin 39 prosentin devalvaatio. Kuinka paljon devalvaatiota on sitten saatu jo aikaiseksi euroalueella? Sivulla 10 löytyy tästä kaavio. Eurostatin todelliset äh, vaihtokurssiluvut. Eli sivun 10 taulukko näette, että varsin vähän on tapahtunut. Kriisin aikana maat olivat aika lailla linjassa ja tarvittavat devalvaatiot eivät sitten toteutuneet. Tämän kuvan oikealla puolella näette Goldman Sachsin arvion siitä, kuinka paljon revalvaatiota ja devalvaatiota tarvittaisiin. Saksan pitäisi 20 prosentilla äh, revalvoida ja, ja sitten Ranskan 20 prosentilla devalvoida. Tämä olisi tarpeellista. Kyse on todella äh, valtavista sopeutuksista, ei mistään pikkuasioista. Niin kuin osoitin alussa, niin äh, Saksa pienemmällä inflaatiolla sopeutti aikaisemmin tilannettaan – todellisuuteen, mutta sitten syntyi työttömyyttä ja sitten piti ryhtyä Schröderin uudistuksiin. Miljoonat saksalaiset menettivät sosiaalietuisuuksiaan ja, ja valkoa laskettiin ja näin tätä kautta saatiin kilpailukykyä. Se, mitä Saksa koki kymmenen vuotta sitten, on juuri se menettely, se tilanne, jota tarvitaan niissä maissa, josta on tullut liian kalliita. Tietenkin voimme keskustella siitä, onnistuuko tämä koskaan euroalueella. Minä epäilen sitä. Jotkut ovat liian kaukana tasapainosta, jotta ne todella voisivat toteuttaa tällaisen pitkän tai käydä lävitse tällaisen pitkän stagnaation ajan. Tästä en lähde keskustelemaan. meidän täytyy pyrkiä toteuttamaan tämä ilman hintaleikkauksia. Jos oletamme vaikkapa, että Saksa pitää hintansa vakaina, niin jotta päästäisiin vuosikymmenessä ja sopeutukseen, olen tässä esittänyt laskelmat tästä, niin euroalueen keskiarvon pitäisi revalvoitua 3,6 prosentilla, Saksa 3,5 prosenttia ja vuosikymmenen stagnaation jälkeen Espanjassa kilpailukyky olisi varmistettu. Tämä ei ole tiukan budjettikurin aikaa, mutta ei tämä kyllä hauskaakaan ole. Euroalue on ikään kuin ansassa jomissa tilanteessa, joka taloudellisesti on sellainen, että ei siitä ole mitään helppoa ulospääsyä. Poliitikot puhuvat kauniita sanojaan Euroopassa, niin kaikesta huolimatta tämä on todellinen ongelma. Ongelmasta ei pääse ylitse eikä ympäri millään toiveajattelulla, vaan kyllä tämä on vaikea tilanne. Euroalueen täytyy löytää sopeuttaminen tulevien 10-15 vuoden aikana, taikka euro ei selviydy. Vaihtoehtoa minun mielestäni tälle ei ole. Vaihtoehtoa ei ole. Mitä aikaisemmin ratkaisuun päästä, niin sitä parempi. No sitten kysyntäpuolen politiikka toki auttaisi jonkin aikaa niin, että keinotekoisesti eh, luotaisiin sitä kysyntää, jota markkinoilla ei ole, mutta tämä on ikään kuin kipulääke, että se vain lykkää tarpeellista sopeuttamista ja sopeutumista, joka vaatii pitkään. Ja viimeiset sanani. Miten pohjoisessa voidaan revalvoida, jotta voidaan auttaa etelää? Siellä sitten puhutaan palkkojen sopeuttamisesta. Jos keinotekoisesti kasvatetaan palkkaa, niin sitten luodaan stagflaatiota. Miten palkkoja sitten lisättäisiin, kasvatettaisiin? kysynnän lisääntymisen kautta ty- tavara ja työmarkkinoilla. Jos palkkoja kasvatetaan, niin syntyy työttömyyttä, stagnaatiota talouteen, pienempää tuontia ja tilanne eteläisille maille muotoutuu entistä vaikeammaksi. Markkinavoimia tässä täytyisi hyödyntää. Tässä kriisissä markkinavoimat eivät halua enää Etelä-Eurooppaan entisessä määrin. Pääoma Saksassa, Saksasta vietiin pankkisektorin kautta eteläiseen Eurooppaan. Tämä pääoma ei enää niinkään helposti ole halukas menemään etelään. Tätä vastaan on tehtykin työtä EKPn kautta ja niin edelleen. Me emme saa enää riittävää sopeutusta tätä kautta. Jos markkinoiden annetaan toimia, niin sitten pohjoinen käy lävitse tämän kuplan puhkeamisen. Ja siellä täytyy sitten vaihtotaseen ylijäämää tasapainottaa. Kyse on viime kädessä pääoman liikkeestä, kun puhumme vaihtotaseen alijataka ylijäämästä. Pohjoisen säästöjä täytyy ohjata etelään julkisin toimin ja samanaikaisesti täytyy vaatia sitä, että epätasapainoa korjataan vaihtotaseessa. Tämä on oikeastaan sama ajatus, vaikkakin termit ovat hieman toisenlaiset. Kiitos. Thank you very much. Um, and now uh, I will give the... Kiitos. Nyt Javier. Ja toinen puheenvuoro, olkaa hyvä. Si, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset siitä, että kutsuitte, minu, kutsuitte minut tänne. Haluaisin puhua ranskaa. Se on minulle helpompaa ja vähemmän kiusallista kenties teille. Tässä minulla on teille muutama kuva englanniksi ja ne tukevat tätä esitystä. Niin ensimmäinen seikka, johon haluan kiinnittää huomionne, liittyy siihen, että tällä hetkellä Euroopassa ainakin tietyissä osissa äh, on henkilöitä, jotka näkevät merkkejä paremmasta. Ensimmäinen merkki on ollut se, että ei puhuta enää euroalueen hajoamisesta. Toinen hyvä merkki on se, että eurooppalaiset pankit ovat vakautumassa. Kenties olette lehdistöstä nähneet, että äskettäin eurooppalaiset pankit ovat voineet jo ennakkoon maksaa takaisin EKPn lainoja keskipitkällä aikavälillä. Tämä on merkki siitä, että markkinat pankkien välillä luottavat taas toisiinsa. Samoin sellainen merkki on ollut, että vaikkakin korot ovat vielä liian korkeita Espanjan ja Italian, on helpompi päästä rahoitusmarkkinoilla ja mitä tulee sitten siihen, että markkinoiden rahoitus ehtyy, kun kysymys on näiden valtionvelkakirjoista, niin tämäkin on jo vähän nyt kauempana. Kaikki tämä siis viittaa positiiviseen, valoa tunnelin päässä on näkyvissä ja näin ollen ajatellaan, että pahin ollaan vältetty ja että tilanne entisestään paranee. No, todella valo tuolla tunnelin päässä kenties johtuu siitä junasta, joka on tulossa vastaan. Toisin sanoen kysymys on euroalueen uhkasta eikä mistään toivon kipinästä. Mistä syystä tällainen juna kovaa vauhtia meitä kohti syöksytunnelissa. Niitähän on nähty aikaisemminkin. No syy on siinä, että yksi vuosi lisää, ja tämähän on jo viides vuosi euroalueella, johtaa siihen, että kasvu on negatiivista ja myöskin meillä on ollut hyvin heikon kasvun vuosia aina vuodesta 2008 lähtien. Työttömyys on euroalueella aivan ennätyslukemissa. Joissakin maissa se on jopa sellaisella tasolla, mitä ei voitu koskaan kuvitellakaan. Espanjassa yli 26 prosentissa, 26 prosenttiahan on sellainen luku, joka tarkoittaa, että 25 prosenttia neljäsosa aktiiviväestöstä ei ole päässyt töihin. Ja sama tilanne oli suuri laman aikana Yhdysvalloissa 30-luvulla. Siis tällaiset työttömyysluvut osoittavat, että kysymys ei ole taantumasta, vaan todellisesta lamasta. Ja tällä hetkellä Espanja on tässä tilanteessa. Itse asiassa koko tämä kriisi johtaa pitkän aikavälin seurauksiin. Investoinnit, tutkimuksen kehityksen, julkiset investoinnit ja infrastruktuurit, koulutus ovat joissain maissa jo joutuneet säästölistalle ja leikkauksen kohteiksi budjeteissa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tulevat sukupolvet joutuvat maksumiehiksi, puhumattakaan tietysti sitten ympäristökysymyksistä, eh, jotka tällä hetkellä vaatisivat kuitenkin sitoumuksia poliitikkojen taholta. Tämänhetkisessä tilanteessa kuitenkaan eh, tähän ei haluta ryhtyä. Ja sitten ei pidä myöskään luulla, että tunnelin päässä on valoa, koska tulevaisuuden kasvunäkyvät ovat kielteisiä. Helmikuussa komissio julkaisee uudet näkemänsä ja todennäköisesti se on siinä samaa mieltä kuin muutkin Euroopan toimielimet, OECD ja IMF ja sanoa, että eurooppalainen kasvunäkymä on miinuksella. Sitten tuossa toisessa kuvassa yritän selvittää sitä, miksi olemme tässä tilanteessa, miksi vaikka euro nyt ei kenties hajoakaan ja pankkien tilanne on vakoutunut ja Espanja ja Italia taas saavat rahaa markkinoilta, niin miksi edelleen edessämme on yksi loma, lamavuosi, jolloin jälleen työttömyys kasvaa? No syy on hyvin yksinkertainen. Euroopan maat ovat sitoutuneet vuodesta 2010 lähtien ja 2013 tätä jatketaan aivan valtaviin leikkausohjelmiin. Jotkut pahoitellen sanovat, että näitä on otettu käyttöön, mutta kukaan ei niitä oikeastaan sovella todella käytännössä ja niitä ei ainakaan ole siinä määrin otettu käyttöön, kun on ilmoitettu. Mutta jos ajatellaan tuota tauklukkoa, joka löytyy tuosta toisesta kuvasta, niitä lukuja, joilla rakenteellisia vajeita on voitu alentaa kun näitä lukuja tarkastellaan, siis niin huomataan, että euroalueen maat ovat sitoutuneet valtaviin säästöohjelmiin ja kysymys on todella toteutetuista eikä ilmoitetuista säästöistä. Ja vuonna 2013 kaikki euroalueen maat uudelleen sitoutuvat valtaviin säästöohjelmiin ja tämä johtaa 1,4 prosenttiin BKT vähenemiseksi yhden vuoden aikana. Ja haluaisin muistuttaa siitä, mitä herra professori Zin äsken sanoi. Säästöohjelmat ovat tarpeellisia kasvun aikaansaamiseksi, mutta haluaisin kiinnittää huomioon kuitenkin siihen seikkaan, että että kyllä säästö on, tai tämä lause, että säästöt ovat tarpeen kasvulle on itse asiassa hölynpölyä, koska meillähän on aivan selkeää tutkimusnäyttöä siitä, ja piakkoin esittelemme itse asiassa myöskin teille piakkoin tutkimuksen, samoin IMF on tästä julkaissut tutkimuksia, jotka osoittavat, että olemme sellaisessa tilanteessa, että kerran kertoimet ovat hyvin korkeat. Taantuma tilanteessa ja työttömyystilanteessa ei voida käyttää enemmän rahaa kuin ansaitaan ja kun ei voida myöskään ottaa lainaa rahoitusmarkkinoilta joko siitä syystä, että on liian suuria riskejä, jotka liittyvät maksukyvyttömyyteen tai vaikkapa työttömyyteen tai myöskään markkinat eivät halua lainata tätä rahaa, niin tässä voidaan aivan hyvin Robin Barron tavoin todeta, että tämä ei enää toimi ja näin ollen olemme juuri siinä tilanteessa, jota Keynes kuvaili tilanteeksi tällaiseksi lamakierteeksi kun vähennän kulutusta, vähennän myöskin jonkun toisen tuloja. Ja tämä jatkuu, koska rahoitusmarkkinat eivät myöskään pysty toimimaan äh, tämän tilanteen tasapainottamiseksi. Ja tämä johtaa siis äh, tilanteen tai suurin kerrannaisvaikutuksen. Tämä johtaa suureen lamaan. Olemme aivan selvästi lomassa, mutta ansa on vielä, vielä suurempi siinä, että mitä enemmän budjettia tiukennetaan ja mitä enemmän lamaan joudutaan ja mitä enemmän kerrannaisvaikutuksia tulee, niin ajatellaanpa vaikkapa Espanjan julkista vajetta. 2009 se oli 9,3 prosenttia BKTstä, aivan huomattava luku. Espanja sitoutui useisiin budjettileikkauksiin ja äh, tuosta taulukosta näette sen seuraukset ja 2010 hyvin voimakalla tavalla äh, koska juuri pelättiin, ettei luottoa enää rahoitusmarkkinoilta saada, tähän ryhdyttiin. Ja sitten 2012 tällä viikolla Espanjan hallitus on julkaissut ensimmäiset arvionsa julkisesta vajestaan 2012 ja ensimmäinen arvio on noin 8 prosenttia BKTstä. Näiden budjetti tiukennusten jälkeen tilanne tänään on noin 1,3 prosenttiyksikön luokkaa. Tässä tilanteessa Espanja on tällä hetkellä. Ainoa seikka, mikä Espanjassa nousee, on työttömyys. Julkinen vaje on asia, jota ei voida vähentää. Ja mitä enemmän Espanja haluaa sitä pienentää leikkauksilla, vähemmän, leik- vähemmän ne leikkaukset purevat ja väje pienenee. Nämä ovat näitä kerrannaisvaikutuksia ja tähän lama-ansaan Espanja on nyt langennut. Mitä enemmän rajoitetaan, sitä vähemmän Espanja onnistuu luottamusta luomaan, koska nämä rajoitukset juovat äh, Rans- Espanjan paljon, tuovat Espanjan paljon vaikeampaan tilanteeseen ja sen on entistä vaikeampi päästä pois tästä tilanteesta, koska kasvuakaan ei ole. Maa entistä enemmän joutuu ö, tämän maksukyvyttömyystilanteensa uhriksi ja sen on vaikeampi päästä pois tästä kierteestä. Mikä olisi sitten ratkaisu tähän ongelmaan ja mitä logiikkaa tässä ongelmassa voidaan nähdä? Tämä on meidän ehdottamamme ratkaisu tuossa ISN raportissa. Jotta tästä kierteestä päästäisiin ulos, ja tämä on helppoa ymmärtää intuitiivisesti, niin on palattava talouteen, jossa työttömyys vähenee, jossa lähestytään täystyöllisyyttä ja jossa ainakin ollaan vähen, työttömyyden vähentämisen suunnalla tähän tietysti liittyy myöskin tietty kasvurytmi ja näin myöskin luottamus lisääntyy ja rahoitusmarkkinat muuttavat käyttäytymistään tätä kautta. Voidaan myöskin lähteä tekemään tiukennuksia, joilla ei sitten ole enää liian suuria vaikutuksia velkaan tai vajeeseen. No tämä tietysti vaatii sitä, että että vajeen ja velan vähentämistavoitteet lyhyellä aikavälillä ovat tavoitettavissa ja että ne ovat myöskin toteutettavissa keskipitkällä aikavälillä. Tämä on suhteellisen helppoa sanoa ja ilmoittaa, mutta Tämä aiheuttaa kuitenkin suuria ongelmia käytännössä. Jos ilmoitetaan, että lähdemme vähentämään keskipitkällä aikaväliä vajetta tai velkaa, niin monet uskovat, että tämä ei ainakaan onnistu ja tällä tavalla päästään ikään kuin vain karkuun tästä leikkausohjelmasta ja julkinen talous epävakautuu lisää. Tämä on riski ja tähän on vastattava sillä tavalla, että luodaan sellainen järjestelmä, jossa valtiot sitoutuvat todella luomaan keskipitkän aikavälin vakautta julkistalouteeseen. Ja tämä tapahtuisi sillä tavalla, sanon tämä nyt hyvin raalla tavalla, koska ajatus on hyvin selvä. Tarvitaan suvereniteetin siirtoa budjettikysymyksissä tästä maasta kohti sellaisia legitiimejä instituutioita, jotka tämän suvereniteetin voisivat ottaa hoitaakseen. Eli kysymys ei ole tietenkään Maailmanpankista, eikä se voi olla myöskään IMFstä eikä muista, vaan tällaisesta laitoksesta, jolla on demokraattista legitimiteettiä ja demokraattista valtaa. Jos tällä tavalla tämä suvereniteetti siirretään, niin se leikkauksia voidaan lykätä ja tällä tavalla Eurooppa voidaan saada kasvun uralle, jonka kautta julkiset talous voidaan vakauttaa ja jonka kautta myöskin päästään 20 prosentin velkatasoon ja jolla päästään myöskin leikkausansasta eroon. Ja tällä tavalla ei myöskään aseteta vaaraan taloudellista, sosiaalista tai poliittista kehitystä, joissa, jota kuitenkin monissa maissa tällä hetkellä on havaittavissa. Kiitos. Thank you very much. Uh, I've got a... Kiitos. Nyt tässä on puheaikapyyntökortteja. Otetaan nämä siinä järjestyksessä kuin missä ne tulivat minun eteeni. Ensin Bundestagista, Saksasta. Herra Linde, talousasian ja teknologian valiokunnasta. Dank, äh, Frau Vorsitzende, vielen Dank für diese... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos näistä keskustelua herättävistä esityksistä. Ne analysoivat kriisejä eri tavoin ja äh, hieman ristiriitaisestikin. Omassa puheenvuorossani lähtisin liikkeelle siitä, että tässä ei ole kyseessä joko tai tilanne, finanssikurin ja talouden tasapainottamisen ja toisaalta sellaisen talouspolitiikan välillä, jossa otetaan huomioon talouden näkymät niiden maiden kohdalla, joissa kilpailukyky on heikossa jamassa, vaan tässä on kyseessä todella sekä että tilanne. Sitten täytyy katsoa, miten maat pystyvät purkamaan velkaansa, minkälainen luottamus maan talousarvioon vallitsee. Ja luottamus liittyy tietysti myös siihen, että pystyykö maa keräämään tuloja suurin piirtein yhtä paljon kuin sillä on menoja. Mutta tässä tarvitaan todella keskipitkän ja pitkän aikavälin taloudellisen kilpailukyvyn näkemyksiä. Tämä koskee esimerkiksi palkka- ja hintatasoa yhtäältä, mutta toisaalta myös taloudellista rakennetta ja kansantalouden asettamia painopisteitä. Ja tässä on vielä paljon tehtävää esimerkiksi liittyen koulutukseen, tutkimukseen ja liittyen siihen, kuinka moninaisesti maa voi toimia. Neuvottelut finanssipoliittisesta sopimuksesta olivat ensiaskel, mutta olen vakuuttunut siitä, että tässäkin asiassa pitää tehdä vielä Euroopan tasolla enemmän, jotta kriisimaille avataan uusia tulevaisuuden näkymiä. Ja vielä lopuksi täällä herra Sin viittasi siihen, että Agenda 2010 tapaisia toimia, joita Saksassa nähtiin, tarvittaisiin myös muualla Euroopassa. Mutta on pohdittava, johtavatko tämänkaltaiset uudistukset samanlaisiin tuloksiin muualla. Saksa on varsin kilpailukykyinen, sillä on kilpailukykyisiä tuotteita Mutta tämä on asia, jossa eurooppalainen koordinaatio ja yhteistyö voivat todella olla hyödyksi. Kiitos. Thank you very much. Uh, now for... Kiitos. Nyt Kreikasta Antonis Pedas, joka on valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja. Ζήτησα να μιλήσω σε αυτή την ενότητα της συνεδρίασης, όμως δεν μπορώ να... Puheenjohtaja, minä halusin osallistua keskustelun tässä osuudessa. Mutta haluaisin kommentoida myös edellä kuultua. Professori Coligno totesi, että Karamanlisin hallituksen tekemät päätökset 2007-2009 johtivat ongelmiin Euroopassa. Sanoisin, että Kreikka on hyvä paradigma monille ihmisille mukaan luettuna heräsin. Tämä ei kuitenkaan vastaa todellisuutta sellaisena kuin sen aikanaan elimme. Euroopan unionin toimielimet tekevät aivan selväksi, että ongelmana on se, että talous- ja rahaliitossa on systeemisiä heikkouksia kriisi ei syntynyt Kreikassa, Portugalissa eikä, Kreik- eikä Espanjassa, vaan toi esille systeemiset heikkoudet. Me tarvitsemme tehokkaampaa talouden ohjausta ja hallintoa ja yhteistyötä. Tätä ei ollut olemassa kriisin alkuvaiheessa Kreikassa. Sitten eurooppalainen ohjausjakso. Siinä katsotaan jäsenvaltioiden talouksien riippuvuussuhteita ja toistaiseksi ohjausjaksoa on toteutettu aika lailla hyvin. Vielä sitä voidaan parantaa esimerkiksi demokraattisen legitiimiyden näkökulmasta. Voitaisiin myös koordinoida paremmin talouspolitiikkoja ja myös valvontaa vielä voitaisiin hieno säätää. Tämä pätee sekä Euroopan tasoon että kansallisiin parlamentteihin. Kaikkeen pitää pystyä antamaan oma panoksensa. Euroopan komissio ja Euroopan parlamentti ja kansalliset hallitukset ja parlamentit, kaikkien pitäisi osallistua ja antaa oma panoksensa ja näin keskustelumme saisi lisälegitimiteettiä. 2013 katsaus on osoittanut vajemaiden ja ylijäämämaiden väliset ristiriidat. Osittain tämä heijastuu Euroopan tason politiikkaan. Havaitsemme, että vajeet pienenevät, parantumista on tapahtunut tietyissä jäsenvaltioissa. Edelleenkin on työsarkaa, parannuksia on saatava aikaiseksi. Euroopan pankeista on saatava terveempiä ja sitten työpaikkoja totta kai on luotava. Täytyy muistaa kaksi tosiasiaa. Toinen niistä on se, että tämä noidankehä laman suhteen, taantuman suhteen jatkuu. Tilanne on pahempi kuin mitä ennusteet antoivat ymmärtää. Tämän sekä IMF ja myös Kreikka ovat tunnustaneet. Vuonna 2013 edelleenkin taantuma jatkuu. Tietysti muiden jäsenvaltioiden tilanne voi osaltaan heikentää vielä entisestään meidän tilannetta. Meillä on toisaalta näitä vajemaita ja toisaalta ylijäämämaita. Näiden välinen ero voi johtaa myös sosiaalisiin ongelmiin. Niiden ongelmien lisäksi, jotka syntyvät taantuman takia. Kaikkia jäsenvaltioita on tehtävä tälle jotakin. Meidän on puututtava kilpailukykyongelmiin. Kilpailukykyä ei voida parantaa pelkästään, aivan kohta päätän puheenvuoroni, ei voida toteuttaa pelkästään sitä kautta, että sisäisesti toteutetaan tiettyä politiikkaa. Tämä johtaisi köyhtymiseen, vaan täytyy tutkia ja perehtyä muihin tapoihin. Täytyy ajatella muita tavoitteita, kestävän kehityksen näkökulmaa, tarvitaan lisää työpaikkoja. Professori Sin selvästikin tarttui ydinkysymykseen. Viime vuosina Kreikan kansa on tehnyt suuria uhrauksia euroalueen jäsenenä, Euroopan unionin jäsenenä. Meidän kohtalomme on Euroopassa. Jos Kreikka epäonnistuu, niin koko Euroopan unelma tässä sortuu. Kiitos aikataulutus on aika lailla kunnossa, jos kaikki pitävät kiinni kolmen minuutin puheajasta. Nyt Euroopan parlamentista Emili Turunen. Thank you. I'm speaking on behalf of the... Kiitos. Puhun vihreiden ryhmän puolesta, Euroopan parlamentin ryhmän puolesta. Itse olen ollut EK-valiokunnassa esittelijänä mietinnössä, joka käsittelee eu ohjausjaksoa. Kiitoksia kovasti puhujille. Itse esitän kysymyksen lähinnä herra Sinnille, mutta muutkin ovat tietenkin tervetulleita vastaamaan. Oli hyvin vakuuttavaa kuunnella teitä, koska on lähestulkoon mahdotonta löytää ulospääsyä euroalueen kriisistä, esimerkiksi juuri valtaisien korkoerojen takia. Sanoitte, että meidän pitää lisätä kysyntäpohjaisessa. Se auttaa meitä ulos kriisistä. Itse olen tanskalainen. Meidän julkinen taloutemme on varsin hyvällä tolalla. Emme kuulu euroalueeseen, mutta vaikka lainakustannuksemme ovat negatiivisia tällä hetkellä, yksityistä investointia ei juurikaan ole, eikä luottamusta kasvun ole. Kysyisin, uskotteko, että luottamusta pitäisi vahvistaa tulevaisuuteen niin, että vahvistettaisiin julkista taloutta ja luottamusta siltä osin niissä maissa, joissa se on mahdollista. Tanskassa, Suomessa, Alankomaissa, Saksassa ja niin edelleen, jotta todella voidaan lisätä kysyntää ja yksityistä kulutusta. Ja toinen kysymykseni kuuluu, miten palkat voidaan jättää huomiotta sopeuttamisteoriassa. Sanoitte, että palkkojen keinotekoinen nostaminen pohjoisessa ei olisi järkevää eikä mahdollista. Ja kolmanneksi eri taseet Tiedän, että ne ovat olleet eri vuosina suurempia. Miten, no miten euro on menestynyt näin hyvin, vaikka erot ovat olleet suuria? Onko tämä johtunut suuresta kasvusta tiettyyn pisteeseen asti? Eli epätasapainoa on ollut. Ja viimeinen kysymykseni. Emun sisällä on paljon eroja ja meillä on myös paljon erilaisia mekanismeja esimerkiksi velan purkuun. Eikö tämäkin ole yksi keino päästä ulos euron kriisistä? Uh, Kiitos. Nyt Portugalista Paule Montepinto. Hän on Eurooppa-asian valiokunnan puheenjohtaja. Eh, eh, Arvoisa puhemies, Portugal on toteuttamassa sopeutusohjelmansa. Kaksi viikkoa sitten ensimmäistä kertaa saatoimme palata eh, velkakirjamarkkinoille – tasolle, jotka toivottavasti ovat riittäviä. Rakenneuudistukset ja sopeutukset ovat siis käynnissä, mutta kilpailukyky, kilpailukyvyn aikaansaaminen vie aikaa. Ajatellaan vaikkapa PK-yrityksiä, tuottavuus tietysti riippuu monista tekijöistä. Ja meidän olosuhteemme ovat toiset kuin Saksassa esimerkiksi olisi hyvä, että äh, emussa äh, toimittaisiin tasavertaisella tavalla kaikkien kesken. Kaikilla olisi samat olosuhteet, toimintaolosuhteet. Portugalissa on käyty pitkä keskustelua tästä lamakierteestä, taantumakierteestä, ja tämä äh, rajoittaa kasvua Portugalin osalta, jotta kilpailukykyä saataisiin takaisin – vaikka tämä johtaisi velan kasvu, niin kasvu pitäisi saada kuitenkin elpy, elpymään. 2007 tämä kriisi alkoi, nyt olemme vuodessa 2013 ja Portugalissa aloitettiin nämä ohjelmat 2011 ja meillä on siis leikkausohjelmat käynnissä Mitä tulee palkkoihin 20 prosenttia julkispuolella palkkoja on leikattu ja hyvin paljon myöskin oli menettäneet siellä työntekijöitä. Viennin kasvu äskettäin osoittaa kuitenkin, että kilpailukyvyssä on päästy paremmalle uralle, mutta emme kuitenkaan ole vielä hyvässä tilanteessa, jos verrataan vaikkapa hinnoissa Turkkia ja Portugalia. Tulot per asukas Turkissa ja Portugalissa eivät ole verrattavissa, ehkä ne ovat enemmän verrattavissa Italian suhteen. Tällainen laajentumispolitiikka on tarpeen, vaikkakin kenties tuolla Euroopan äärilaidolla täytyy tätä leikkauspolitiikkaa ja säästöpolitiikkaa jatkaa mutta eh, emme pysty taistelemaan eh, myöskään pankkiunionia vastaan tämä fulfilling prophecy, itseään täyttävä ennustus, on se, että jo valtavat vajet syvenevät entisestään ja on jo puutetta koordinoinnista. Velan yhteisvastuullistaminen eh, mahdollistaisi eh, olosuhteiden tasaverostamisen eli maiden suhteen ja myöskin kasvun ja kilpailukyvyn eh, kehittämisen. Tämä PK-yritysten esimerkki Portugalista oikeastaan varmasti paras esimerkki tästä tilanteesta. Euroopan unioni varmastikin pääsee eroon tästä kriisistä huolimatta kaikista niistä kielteisistä eh, ponnisteluista ja kielteisistä ongelmista, jotka tällä hetkellä ovat edessä. Now, uh, back to the European... Kiitos. Sitten takaisin Euroopan parlamentin edustajien. Merci Sharon. Euh, je voudrais remercier les... Kiitos Sharon ja kiitokset puhujille. Nämä äh, erilaiset analyysit varmasti myöskin heijastuvat Ekon valiokunnasta kiitokset ja ensiksi herra Zinille, tehän ovat olette hyvin, olette hyvin tunnettu Saksassa. Äh, teillä äh, on varsin laaja-alaisia analyysejä, niistä olette tunnettu. Mielestäni kuitenkin haluaisin kolmessa kohtaa eh, esitystänne vastustaa nämä asymmetriset eh, shokit, joista puhuitte Puhuitte myöskin hintojen kautta tapahtuvasta sopeutuksesta ja rakenteellisista uudistuksista, mutta en puhuisi budjettisiirroista ollenkaan, joita olisi mahdollista yhteisön budjetin kautta järjestää. Ja tätä kauttahan voisimme siis saada euroalueen budjetin. Tästä ette puhunut ollenkaan. Sitten toinen seikka. Nämä mekanismit, joita kuvasitte erityisesti Saksan osalta, eivät toimi muutoin kuin jos hintojen osalta kilpailukyky on taattu ja vain siellä. Ja Saksan kilpailukykyhän on aivan hinnatonta, aivan sillä ei ole mitään hintaa. Mitkä ovat olleet kustannukset näille uudistuksille Saksalle? Tiedämme, että Saksan vientihinnat eivät ole laskeneet, vaan marginaalit ovat kasvaneet ja ne ovat lähellä Ranskan marginaaleja. Tämä teidän järkeilynne mielestäni ei ole täysin loogista tältä osin. Ja sitten kolmas seikka jolta, jolla vastustan teidän näkemykseenne. Olette sitä mieltä, että talous ei ole riippuvainen kysynnästä. Voidaanko ajatella, että tuotantokapasiteetin käyttöasteet euroalueella ovat 10 prosenttia normaalin tason alapuolella? Ja vielä hyvin kaksi nopeaa kysymystä toiselle puhujalle. Mikä arvo on mielestänne näille kerrannaisvaikutuksille? äskettäin uudistitte noita laskelmianne ja missä vaiheessa arvioitte, että elpyminen alkaisi. Ranskahan on valmistautunut siihen, että vuonna 2014 elpymis alkaisi. Oletteko sitä mieltä, että tämä on uskottavaa? Thank you very much. Uh, no. Kiitos. Puolan senaattiin seuraavaksi Marek Sierkowski. Oh, the almost perfect. Kiitos lähestulkoon täydellisestä nimeni ääntämyksestä. Ensin haluaisin onnitella puheenvuoron pitäjiä sekä tästä istunnosta että edellisestä. Kaksi kysymystä ja yksi kommentti. Ensimmäinen kysymys olisi Euroopan parlamentin jäsenille. Tässähän me pohdimme sitä, pyrimmekö me kasvuun, pyritäänkö siihen budjettikurin säästöjen kautta. Eilen kuulin, että Euroopan parlamentissa tilanne on sellainen, että yksi puolue katsoo, että kasvu on mahdollista ilman säästöjä, budjettikuria. Toiset taas katsovat, että kuri ja säästöt ovat tarpeellinen elementti kasvua. Toinen elementti liittyy ajankohtaiseen kysymykseen, nimittäin mikä on tilanne finanssitransaktioveron suhteen? Se voisi olla merkittävä kasvun tekijä. Tietyistä seikoista on jo päätetty. 11 valtio on päättänyt ottaa sen käyttöön. Tuleeko tämä sitten osaksi Euroopan unionin budjetin omia varoja vai onko kyse siitä, että se on sitten osa kansallisia varoja. Otetaanko jonkinlaista oppia Ruotsin tapauksesta? Ruotsin tapaus ei ollut niinkään myönteinen ja Ruotsi ei ole listalla, niiden maiden listalla, jotka ovat hyväksyneet tämän veron. Sitten vielä ohjausjaksoon. Me tiedämme hyvin, että kriisi Euroopassa on sellainen, että Monissa maissa on pitänyt tehdä uhrauksia, säästöjä. Pääkysymykseni oikeastaan kaikille puhujille onkin se, että onko meillä näissä maakohtaisissa suosituksissa tai muutoin ohjausjaksoissa tekijöitä, jotka voisivat auttaa meitä tässä hyvin vaikeassa tehtävässä? Voisivatko ne olla tärkeitä elementtejä myös kansallisessa keskustelussa? Joskus on hyvä, että lähestytään tuloksia eri näkökulmista, esimerkiksi niin, että eri maissa tehdään erilaisia uhrauksia. Puola on ehdottanut, että tämä keskustelu avataan. Ruotsin edustaja totesi, että päästetään kansalliset eh, parlamentaarikot mukaan tähän keskusteluun niin, että keskustelu on avainta, voidaan käyttää kaikenlaisia argumentteja, sosiaalisia, teknisiä argumentteja, niin että myös suuri yleisö tästä vaikuttuu. Olen täysin tietoinen, että tehtävämme on hyvin vaikea. Joskus on hyvin vaikea yhdistää näitä erilaisia argumentteja. Minusta olisi hienoa, että olisi sellainen menettely, joka olisi hedelmällinen, rajallinen, ajallisesti avoin ja demokraattinen. Haluaisin välttää sitä, että kaikki kaikkia näitä keskusteluja ja ohjausjaksoja käsiteltäisiin vain jonkinlaisena rutiininomaisena harjoituksena, institutionaalisena, ylhäältä päin määrättynä toimituksena. Eli kyseessä on oltava todellinen keskustelu. Ja sitten lopuksi. Voipa olla, että tilanne selviää sitä kautta, kun näemme, minkälaisia tuloksia se tuottaa maakohtaiset suositukset, tietyt suositukset on keskustelujen jälkeen kansallisessa parlamentissa hyväksytty, ja ne ovat johtaneet myönteisiin tuloksiin. Tämä on sitten todiste siitä, että koko kysymys on validi, ja sillä saadaan myönteisiä tuloksia aikaiseksi. Kiitos. Marek. Olisi pitänyt vielä todeta, että Marek on kansallisen valiokunnan puheenjohtaja. Lausuin hänen nimensä niin hienosti ja sain hienot kiitokset, joten aivan unohdin tämän lisäkommentin. Eduardo Capito on valtiovarainvaliokunnan johdossa. Chairman, Kiitos puheenjohtaja. Tämä keskustelu, joka ei ole aina helppoa, osoittaa kuinka tärkeää on koordinoida toimia – jotta kriisin vastuutahot saadaan todella tilille. Näin ei ole tehty vuosikausin, mutta nyt on ymmärretty, että talouspoliittinen koordinointi on välttämätöntä, jotta kriisistä päästään eroon. Tarvitaan yhteisiä ponnistuksia. Täällä muistutettiin Weimarin tasavallan katastrofista – ja siitä, kuinka paljon ihmishenkiäkin tätä kautta menetettiin, kun toimittiin väärin. Emme saa toimia tässä ainoastaan laboratoriokeinoin niin kuin diktatuureissa. Tarvitaan finanssikuria, ja kilpailukyvyn parantamista niin, että koko Eurooppa voi toimia paremmin. EU 500 miljoonan ihmisen markkinana, markkina-alueena. Sen pitää pystyä toimimaan kilpailukykyisesti koko maailmassa. Saimme tiedon siitä, että kahdessa 17 euromaassa on ollut rikot, kahdessa maassa on rikottu omia budjettivajetavoitteita. Portugali esimerkiksi on hyvin hyödyllinen esimerkki. On keinoja, joilla voidaan toimia järkevällä tavalla. On kerätty tietoa viime kuukausina Italiasta, Espanjasta, Portugalista ja tässä EKPllä on ollut merkittävä rooli. Ja se, mitä Portugalissa nyt tapahtuu, on esimerkki siitä, että jos mukauttamisstrategiaa todella toteutetaan käytännössä, se voi vaikuttaa muun muassa työttömyystilanteeseen – tilanne on nyt varsin kestämätön ja meillä pitää olla realistisia tavoitteita. Ei riitä, että toimitaan pelkästään keskipitkällä aiva, aikavälillä. Eurooppa ei voi olla ilman Ranskaa, Espanjaa, Italiaa, Portugalia ja niin edespäin. Tarvitaan laajempia toimia niin, että kaikki ovat mukana. Kiitos. Uh, now for the European. Kiitos Euroopan parlamentista. Anna Podimata. Thank you Sharon and, uh... Kiitos Sharon ja kiitos puhujille erinomaisista puheenvuoroista. Haluaisin eh, keskittyä eh, näihin kohtiin, joissa kysymys oli lähentymisestä, koska eh, huolimatta eroavaisuuksista myöskin yhteneväisiä kohtia oli näissä teidän esityksissänne. Huomasin nimittäin, että molemmat teistä arvioitte sopeutusohjelmia, jotka ovat nyt käynnissä useissa jäsenvaltioissa. Ei pelkästään niitä, joita pannaan täytäntöön muun muassa Espanjassa. Joten teidän arvionne näiden ohjelmien taustoista ei ollut myönteinen, koska professori Zimme erityisesti totesitte, että nyt äh, säästöillä ei ole saatu aikaan kasvua ja viittauksenne Saksaan ilmeisesti tarkoittaa sitä, että vastustatte kovasti tätä kontekstia ja myöskin äh, tätä finanssipoliittisen tervehdyttämisen rytmiä, tahtia. Ja kysymyksen teille molemmille on, että kun ajatellaan näitä jäsenvaltioita, jotka nyt soveltavat näitä sopeutusohjelmia, Onko olemassa mitään tapaa uudelleen luoda erilaista tasapainoa tai äh, sopeuttaa niitä suhteessa kontekstiin tähän, näihin olosuhteisiin, vai pitäisikö ajatella, että näissä jäsenvaltioissa joudutaan nyt sitten näkemään äh, kadotettu sukupolvi, on valtavaa maastamuuttoa, aivovuotoa, työttömyys on valtavaa ja mielestäni tämä muovaa varmasti tätä kadonnutta sukupolvia Ja toinen seikka on se, että tämä kadonnut sukupolvi, kadotettu sukupolvi ja ö, erilaisten näkemysten kasvu eri jäsenvaltioiden kesken, herra Thibaut, tuossa viittasitte poliittiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen murrokseen ja puhuitte myöskin koulutuksen ja infrastruktuurin kärsimistä ongelmista. Monissa jäsenvaltioissa on suuria ongelmia toimeenpanon suhteen ja näin ollen se vaikuttaa koulutuksen ja infrastruktuurin laatuun, myöskin ympäristön suojeluun, niin että kaiken kaikkiaan uskon, että tämä vielä vaikuttaa pitkällä tai keskipitkällä aikavälillä euroalueen kilpailukykyyn, niin haluaisin kommenttinne tästä asiasta. Thank you very much. And the... Kiitoksia. Viimeinen kortti on Espanjan kongressista, Gabriel Lojaga, niin tämä nimi taitaa ehkä ääntyä. Hän on valiokunnan johdossa. Eh, lo pronunciado muy bien. Hyvin Sitten nimeni. Kiitoksia kovasti. Lyhyt puheenvuoro selvennykseksi liittyen joihinkin tietoihin ja muutama huomio. Ensinnäkin Espanjan talousarvion kehitys vuonna 2012. Budjettitiedot olivat lähestulkoon sen mukaisia kuin niiden ennustettiin olevan. Kulupuoli esimerkiksi ei eronnut juurikaan ennusteista. Ja budjettiluvut vuodelta 2012 osoittavat, että on mahdollista pitää kiinni talousarviositoumuksista. Espanjan BKT vuonna 2012 Espanjassa on hieman ennakoitua parempi. Meillä oli ennuste 1,3 prosentin heikkenemisestä. Tai ennuste oli 1,5, mutta lopullinen luku oli 1,3 prosenttia. Ja mukauspolitiikka ei ole johtanut ennakoitua vakavampaan taantumaan. Lähestulkoon kaikki suuret euromaat ovat ajautuneet tai ajautumassa taantumaan, kun taas Espanjassa tietyt asiat ovat menneet parempaan suuntaan. Tilanne ei siis ole aivan niin paha esimerkiksi Espanjan viennin osalta. Espanja on nettoviejä Saksan ja Ranskan rinnalla ja se näin osoittaa tiettyä kilpailukykyä. Kaikki tietävät, että Espanjassa työttömyys on valtaisalla tasolla ja ulkoinen kysyntä on asia, joka auttaa meitä saman aikaan elpymistä. Mitä kaikki tämä tarkoittaa? Sisäiset mukautukset ovat uskoakseni mahdollisia kun halutaan todella aja, ajaa läpi rakenneuudistuksia, vapauttaa markkinoita ja tehdä työmarkkinoista entistä joustavampia. Talouden toimijoiden vastaus maassa, jossa on kylliksi inhimillistä pääomaa ja muita pääomaa, niin voidaan saada aikaan nopeita vastauksia. Espanjan talouden heikkous on kuitenkin epäilemättä korkea työttömyys. Täytyy katsoa, miten voidaan siirtyä tietyiltä aloilta, erityisesti rakennusalalta muille aloille. Ja on kuitenkin tapahtunut jo parannusta. Varsin ripeää parannusta tässä kysymyksessä. Samoin jotkin keinot, jotkin toimet, joihin on lähdetty, ovat liian jäykkiä. Ja sin... Hän puhui koko euronkin olemassaolosta. Siitä olisi ehkä pitänyt keskustella jo ennen euron käyttöönottoa. Täytyy muistaa, että meillä on siis erilaisia erityispiirteitä eri maissa – toimet ovat usein asymmetrisiä ja siksi järjestelmän kohdistuvat shokit voivat olla äärimmäisen pahoja. Euron osalta kuitenkin on arvioitu, että joustavuus mekanismeissa on riittävä, jotta voidaan toteuttaa mukautustoimia. Ja tällä hetkellä uskotaan, että tarvitaan keskipitkän aikavälin talouskuria ja sellaisia mukautustoimia, jotka todella tuovat mukanaan parempaa kilpailukykyä Espanjassa ja muualla niin, että tilanne vakautuisi pidemmän päälle. Kortti puuttui tämän takia, kello ei käynyt. Löysin kuitenkin kortin, pahoittelen tätä. Ja, <clears throat> Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Olin pyytänyt puheenvuoroa jo ryhmän kaksi alussa, ja se taisi jäädä sen takia sitten huomiota. Haluaisin korostaa virkettä talouskuri ja kasvu, ne eivät ole ristiriidassa. On paljon esimerkiksi yrityssaneeraushankkeita, jotka ovat osoittaneet, että jos menot ovat liiallisia ja aiheuttavat ongelmia, niin tasoa pitää laskea. Ongelmien syy useissa maissa on se, että julkinen sektori on liian suuri ja on pulaa tietyistä yksityisistä aloitteista. Ja siksi on tärkeää pienentää julkista alaa ja luoda kannustimia juuri yksityisille aloitteille. Ja tämä on valtaisa haaste komissiolle, kun se tekee ehdotuksia. Näen tässä ongelman siitä, että komissio suuntaa ehdotuksensa liiaksi siihen, mitä uutta voidaan ottaa käyttöön, sen sijaan, että analysoitaisiin sitä, mitä pitää poistaa maissa yksityisten investointien tieltä esteinä. Esimerkiksi työttömyyden torjunta, sen täytyy tietysti olla ylimpänä tavoitteena, mutta näkemys, näkemykset siitä, miten tähän päästään, ovat hyvin erilaisia. Ja se, että otetaan käyttöön takuu, nuorisotakuu, ja se, että taataan tuolla työpaikkaa tietyssä ajassa nuorille, niin tämä ei ole vielä ratkennut ongelma. Esimerkiksi omassa vaalipiirissään niin meillä on pulaa oppisopimus harjoittelijoista. Meillä on paljon maahanmuuttajataustaisia henkilöitä ja koulupudokkaiden määrä on valtaisa ehkä ongelma johtuu siitä, että sosiaaliset standardit ovat varsin korkeita ja nuorilla ei ole kylliksi kannustimia todella ponnistella asioiden eteen. Vuosittaisen kasvuselvityksen toinen painopiste on se, että pankkialalle pitää saada jälleen normaalia luotonantoa. Ja tässä yhteydessä haluaisinkin käsitellä pankkivalvonta-aihetta. Tämänpäiväisessä keskustelussa oli hieman outoa, että pankkivalvonta ja pankkiunioni käsitteitä ei selkeästi erotettu toisistaan. Tällä hetkellä pankkivalvonta Euroopassa, sitä ollaan luomassa järjestelmän kannalta tärkeiden pankkien osalta. Pankki unioni, se tarkoittaa jotakin paljon syvällisempää. Ja Saksan liittopäivät esimerkiksi ovat torjuneet tämän ajatuksen. Ja sitten vielä lopuksi kysymys professori Sinnille. Voisitteko arvioida ongelmia pankkivalvontaan liittyen Euroopassa – ja luotonantoon liittyviä ongelmia Euroopassa. Ja toiseksi olette todennut, että joissakin valtioissa on kyseenalaista, saadaanko ilman vaihtokurssimekanismia aikaan talouden kasvua. Ettekö usko, että näissä maissa ollaan jo liian pitkällä, jotta pyörä voitaisiin tavallaan kääntää taaksepäin. Euroopan neuvosto oikeastaan on todennut, että asioiden suuntaa ei enää voida muuttaa. Right, thank you very much. Uh... Kiitos kovasti. Nyt kysymyksiä on parisen tuhatta varmaan ja vain viisi minuuttia aikaa vastauksille, eli tehkää parhaanne. Kenties muuttama ylimääräinen minuutti irtoaa tulkeilta. 22 kielellä taistelu. Ehkä se vielä kuitenkin mahdollista. Olkaa hyvä. Um, this last question and the gentleman from Viimeinen kysymys, herra Espanjasta. En tietenkään halua kyseenalaistaa euroa. Pitäydyn Maastrichtin sopimuksessa – Siinä on ei-pelastusta lauseke. Eli me emme voi järjestää minkälaisia isoja rahansiirtohankkeita tässä vaiheessa unionia. Täytyy mennä askel eteenpäin, luoda todellinen poliittinen unioni, ikään kuin Euroopan Yhdysvallat hankkeen mukaisesti. Ja sitten perustamis sopimusta pitäisi muuttaa. Ei voida vaatia sellaisia palveluja, eh, jotka pohjaavat jonkinlaiseen vakuutussopimukseen, jos sopimusta ei ole edes allekirjoittanut. Ensin pitää allekirjoittaa sopimus ja sitten vasta tulee palvelut. Eli e- euro tuo mukanaan kaikenlaisia asioita, jotka sitten Maastrichtin sopimuksella nimenomaisesti on kielletty. Meillä pitäisi olla paljon enemmän poliittista integraatiota Euroopassa kuin mitä tällä hetkellä on. Joku totesi, että tasavalta voisi tulla kyseeseen, miten sitä sitten nimetetäänkään. Eli tällainen sopimus pitäisi ensin luoda, muutoin ei. Sitten pankkiala, vaikea kysymys. Totta kai tarvitaan yhteistä valvonta viranomaista. EKPn roolia voidaan tässä epäillä, koska sehän on osa ongelmaa. Se on antanut niin paljon luottoa huonoja vakuuksia vastaan Etelä-Eurooppaan pääomamarkkinoilta sellaista ei irronnut, joten ei se ole oikeaa toimielin toimimaan puolueettomasti ja katsomaan, että pitääkö näitä pankkeja pelastaa vai ei. No sitten pankkien pääomittamiskysymys. Tästä on suuri kiista käynnissä. Äh, EVM-rahoilla tätä valmistellaan ja omassa maassani 500 edistyksellistä taloustieteilijää on allekirjoittanut vetomuksen tätä vastaan. No sitten menetetty sukupolvi kysymys. Todellakin näin on. Miksi sukupolvi on menetetty? Tämä kilpailukykytilanne on äärimmäisen huono tietyissä maissa. Syntyi tällainen luottokupla, vuodesta 1995 aina kriisin saakka ja nyt täytyy sitten purkaa tämä kriisi. Ei sitä voida välttää. Jokunen puhuja sanoi, että te, toteutetaan tämä uudistus ja sellainen uudistus ja infrastruktuuri ja kaikki tämä. Tehdään näin, mutta ei pidä kuvitella, että nämä uudistukset parantaisivat kilpailukykyä vähentämättä hintoja. Kaikkihan toimii hintaleikkausten kautta. Tätä kautta parannetaan tuottavuutta ja sitten kilpailukyky paranee ja sitten vienti kasvaa. Näinhän se toimii. Toki uudistukset ovat tarpeellisia, mutta jotkut uskovat, että tässä on jonkinlaisia ylimääräisiä kanavoita. Ikään kuin olisi erilaisia ruuveja, joita sitten voidaan väännellä ja ne jollakin tavalla edesauttaisivat kilpailukykyä. Olen pahoillani, mutta kilpailukykyä saadaan vain sitä kautta, että hintoja sopeutetaan. Sitten kun tämän ymmärtää, niin ymmärtää ongelman luonteen. No niin, sitten kensiläiset kysynnän, äh, kysyntäpuolen toimet. Eli annetaanko sitten kipulääkettä ongelmaan? Ei se riitä, pitää äh, luoda uusia muskeleita. Kilpailukykyä täytyy parantaa Hintojen on sopeuduttava tuotteen laatuun, niiden täytyy ottaa huomioon myös kilpailutilanne markkinoilla. Ja tämä on ydinkysymys missä tahansa markkinataloudessa. Ja tämä on myös se loukku, johon monet tietyt Etelä-Euroopan maat ovat nyt ajautuneet. Kaikkien maiden mukana pitäminen. Kreikka Kreikka esimerkiksi. Tämähän synti Kreikan väestöä vastaan. Siellä on todella menetetty sukupolvi, jos kaikki tähän pyrkivät. Miksi näin tehdään? Ei tämä johdu väestöstä, vaan pääomamarkkinoista. Kaikki tietävät, että niin kauan kuin Kreikka on mukana, niin Kreikan valtionvelkojen haltijat ovat varmoja, että he saavat rahansa takaisin, kun maturiteetti on juossut loppuun. Eli kun Kreikka on mukana, niin varmistetaan taas uusi vuosi kun sijoittajat voivat olla varmoja rahan takaisinmaksusta. Eli Kreikan nuoriso on tässä ikään kuin pääomamarkkinoiden vankina. Näin ei saisi olla. Pitäisi olla parempia mahdollisuuksia. Jonkinlainen tilapäinen exit niin, että olisi myös paluulippu, järkevää tuontia, apua pankkisektorille ja niin edelleen. Jos tämä tehtäisiin väliaikaisesti, järjestäytyneesti, niin tämä olisi parempi strategia väestön kannalta kuin että pakotetaan stagnaation, joka johtaa siihen, että maa ajautuu sisällissodan partaalle 10-15 vuoden aikajänteellä. Jotkut haluavat yrittää mahdotonta. Minusta tämä on kyllä synti väestöä ihmisiä kohtaan Kreikassa. Ja muutama lisäkysymyskin oli, Miten tämä tilanne Euroopassa syntyi? Pääomaliikkeitä oli liikaa. Ilmiö oli hyväksi kasvulle etelässä, kiihtyi liikaa, syntyi kiinteistökuplia, hintaodotuksia hintojen noususta ja tämä ylitti tasapainotilan. Kun ajatellaan näitä pääomaliikkeitä, jos korjaaminen olisi tapahtunut aikaisemmin, niin kupla ei olisi puhjennut. Eurooppalaisessa järjestelmässä on ikään kuin liikaa tulivoimaa. Kapitalismia ei ole olemassa, jos tyynnyttelee markkinoita liikaa. Investoijien, sijoittajien on oltava varovaisia. Heidän täytyy nukkua unettomia öitä ja huolehtia omista sijoituksistaan Tämä on kapitalismin perusajatus. Nyt Euroopassa toimitaan hieman eri tavalla. Keinotekoisesti on luotu turvallisuutta. Tätä on tehty alusta saakka, euron luomisesta saakka, ja tämä on tämän sotkun taustalla. No palkat. Olen samaa mieltä, että Saksassa tarvitaan korkeampia palkkoja. Siellä pitäisi hintatasoa nostaa, mutta ei tällaista tointa voi, voi määrätä diktaattorinomaisesti. Kun ajatellaan ää, äh, työvoimakustannuksia, niin, niin silloinhan tuottavuus laskee. Eli täytyisi puuttua tilanteeseen kysynnän lisäämisen kautta. Tämä sitten tulee automaattisesti markkinoilta, koska markkinat haluavat nyt investoida Pohjois-Eurooppaan niin monen vuoden jälkeen, kun ei investoitu, niin nyt halutaan investoida. Tämä luo työpaikkoja, korkeampia palkkoja. Tällä hetkellä Saksa on sellaisessa tilanteessa, jossa 15 vuoden kiinteistöhintojen laskun jälkeen hinnat ovat nyt nousemassa. Eli kaikki menee kyllä oikeaan suuntaan ja sitten Saksan vientiteollisuuden kilpailukyky tästä heikentyisi, joka on tarpeellista reaalisen sopeutuksen kannalta. Se sitten vähentäisi vaihtotaseen epätasapainoa. Mutta tämä ei tietenkään ole sama asia kuin se, että, että palkkoja kasvatettaisiin. Pitää esittää se kysymys, miten palkkoja nostettaisiin. Jotkut poliitikot eivät todellakaan ymmärrä sitä, mitä taloustieteessä tapahtuu. Rova Lagarde aina sanoo, aina sanoo, että palkkoja pitäisi nostaa, jotta vaihtotasetta voidaan leikata. Minusta hän on täysin väärässä analyysissaan ja näissä määräyksissä. Hän on täysin väärässä. Minusta hän ei ole ekonomisti. Okay, thank you very much. And last but... Kiitos. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, olkaa hyvä. Um, I, I would like to... Kiitos. Palaisin erääseen seikaan. On varsin vaarallista taloustieteessä ja makrotaloustuoteessa käyttää metaforia. Jotkut käyttivät tässä äh, äh, vaikkapa äh, potilas, kipulääke, metaforaa, mutta eikö tässä pitäisi itse asiassa pyytää potilasta toteuttamaan tiettyä äh, diettiä, mutta saattahan olla, että hän kuolee tähän diettiinkin ja ruokavalion muutokseen. Haluaisin siis kiinnittää huomionne siihen seikkaan, että me tarvitsemme makrotaloudessa sellaista analyysiä, joka pohjaa faktoille. Ja tänään meillä on entistä enemmän todisteita siitä, e, että finanssipoliittiset kerrannaisvaikutukset ovat varsin korkeita, 1,3-1,6 ovat nämä luvut euroalueella. Joissakin maissa, Saksassa, Portugalissa mennään jopa kahteen saakka. Ja jopa IMFssä ollaan sitä mieltä, että joissain maissa jopa voidaan mennä neljään saakka. Minä keskustelin taanoin Marko Butin kanssa, hän on komissiosta, ja kuka nyt näissä asioissa oikein on jäljessä. Komissio on tänään kuitenkin todennut, että 0,7-2,1 ollaan näissä luvuissa. Nämä ovat kuitenkin korkeita nämä luvut. Ja kun sitten tehdään finanssipoliittisia rajoituksia näillä äh, äh, kertoimilla, niin se johtaa lamaan. Sanotaan, että Portugalissa ja Espanjassa vienti alkaa vetää, mutta silti työttömyys kasvaa ja äh, suunta on kohti taantumaa minkä takia, kun on saatu lisää vientiä ja lisää kilpailukykyä, minkä takia edelleen lama pysyy. Tämä on otettava käsittelyyn ja on hyväksyttävä tämä kerroin kysymys. Ja tämä on se syy, miksi olemme tässä tilanteessa, miksi meillä on näitä finanssipoliittisia leikkauksia. Tässä on oltava hyvin tarkkoina. Ja on myöskin muistettava, että pitkän aikavälin vaikutuksia voi olla myöskin näillä finanssipoliittisilla kertoimilla. Jotkut ihmiset kenties ajattelevat, että julkisia menoja on vähennettävä, jotta yksityiset kannustimet toimisivat paremmin. No tämä on ihan totta kautta. Mutta ei voida sanoa, että nollatasolla saadaan toimiva talous. Tarvitaan koulutusta, tarvitaan tutkimusta, tarvitaan infrastruktuureja. Ja nämä nyt tässä kadotetaan, menevät hukkaan tulevien vuosikymmenten aikana. Tätä on ajateltava ja on pyrittävä löytämään sellaisia tapoja, joilla muita ratkaisuja löydettäisiin. Sitten vielä viimeinen seikka kilpailukyvystä. Herra Zinnille haluaisin tämän sanoa. euroalueen shokit ovat nyt tuomassa lisää symmetriaa. Valtava työttömyys muun muassa Espanjassa tuo vaikutuksia hintoihin. 10 prosenttia, 20 prosenttia ei ole niin hirveän paljon tässä yhteydessä. Ihan järkevillä elementeillä, ihan riittävällä taloustieteellä voidaan odottaa, että hintataso vakautuu tiettyjen aikojen päästä kilpailukyky kilpailukykyjuttu varmasti tällä myöskin korjaantuu, mutta yksi seikka vielä. Kilpailukyky ei liity niinkään euroalueen sisäisiin hintoihin, vaan on myöskin euron tasosta kysymys. Kukaan ei puhu tästä kriisi, rahoitus- ja pankkikriisi Euroopassa, valtiovelkakriisi äh, ovat mennyttä. Mitä tapahtuu? Euron arvo nousee ja kaikki kilpailukyky, jonka Espanja onnistuu saavuttamaan, äh, katoaa, koska euron arvo kohoaa. Mikä on vastavoima äh, tälle? devalua, devalvointi tietysti on mahdollista ja uskon, että tällä tavalla varmasti Yhdys, Yhdysvalloissa ainakin saadaan kasvua kilpailukykyä aikaiseksi. En nyt toivo sitä, että äh, tällä tavalla tapahtuisi. Pitääkö meidän kaikkia muuttaa Yhdysvaltoihin, että saadaan lisää kilpailukykyä ja sitten äh, lähdetään töihin Euroopan sisälle Tämä on ihan hullua. Kiitos. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Näin tämä osuus saadaan päätökseen. Niin kuin tiedätte, kello 19 on illallinen. Jos joku ei tiedä, minne täytyisi mennä, niin pyytäkääpä ohjeita. Suuret kiitokset tulkeille. En vieläkään ymmärrä, miten kolme jokaisessa kopissa selviytyy näin monista kielistä. Olen kovin vaikuttunut. Kiitos kaikille teille, kiitos puheenvuoron pitäjille.